Okay, um, we can, we can now... No niin, sitten voimme aloittaa kokouksen. Ensiksi esityslistan hyväksyminen. Kukaan ei vastusta sitä, eli esityslista voidaan katsoa hyväksytyksi. Ikävä kyllä on pari ilmoitusasiaa. Ensinnäkin, kuten varmaan tiedätte, 27. lokakuuta Barroso ilmaisi salkkumuutoksista komission Rehn ja Schemetas osalta. Kumpikin salkkumuutos liittyy tämän valiokunnan toimialaan artiklasta 6, kohta 6 työjärjestyksestä ja siihen liittyvään liitteeseen. Meidän pitää järjestää näille komission jäsenille uusi kuuleminen, mutta kuitenkin ilman äänestystä. Eli nämä kuulemiset on suunniteltu 23. marraskuuta iltapäivällä ja kerromme sitten yksityiskohtia myöhemmin. Komission jäsen Rehn on tänään paikalla ja se ei millään tavalla liity tähän. Tämä liittyy vain tähän hänen nykyiseen työtehtävänsä. Sitten MIFID asiasta on julkinen kuuleminen maanantaina 5. joulukuuta kello kolmesta puoli seitsemään. Se on päivä, Kreikka ei ole hyväksyttyjen kokousten listalla, eli tämän lisätty kokous, eli kuuleminen maanantaina 5. joulukuuta kello 15 koskien talletustakeita, trialogia. Toinen trialogi järjestettiin 26. lokakuuta Strasbourgin viikolla, ja neuvottelut ovat nyt umpikujassa. Puheenjohtajavaltio Puola on ilmoittanut, että neuvosto on joustamaton koskien näitä täht- kohderahastoja ja maksukausia, ja puheenjohtajavaltio ilmoittaa sitten valiokunnalle ennen seuraavaa kokousta, joka pidetään 15. marraskuuta, siitä, pidetäänkö tästä kannasta todellakin kiinni, ja silloinhan täytyy miettiä, pitääkö sitten äänestää tästä täysistunnossa. Sitten Sepo-asiasta. Sepa-asiasta oli 26. lokakuuta toinen trilogi Strasbourgissa. Kaikki tärkeimmät kohdat on nyt käsitelty ja edistystä on saatu aikaan. Ja meillä on päivitetty työasiakirja, joka on toimitettu kaikkiin poliittisiin ryhmiin. Muutamia avainpäätöksiä pitää vielä tehdä, myöskin se, milloin tietyt hankkeet päättyvät. Mutta odotamme vielä komissiolta ja neuvostolta vastauksia ja toivottavasti saamme aikaan sovun marraskuussa. Ja seuraava trilogi on suunniteltu 16. marraskuuta Strasbourgin viikolle – ja siinä olivat ilmoitusasiat. Ja sitten voimme siirtyä julkiseen kuulemiseen EU-ohjausjaksosta. Tämä on tietysti nyt hankala hetki meille kaikille. Täällä on Jamin Rostovski, ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja, ja Olli Rehn, komission varapuheenjohtaja, joka vastaa talous- ja raha-asioista, Herman Van Rampäyn ja Montin toimistoista olemme saaneet tiedon, että he eivät pääse tähän kuulemiseen, koska heillä on muita menoja. Haluamme varmistaa, että oikeudelliset puitteet talousohjan hallinnon osalta pannaan täysimittaisesti täytäntöön, joten otan yhteyttä edelleen Van Rompäyhin, jotta voimme määritellä päivämäärän – tälle talousvuoropuhelulle hänen kanssaan. Myöskin saimme myöhään tiedon siitä, että ECOFIN-neuvoston entinen puheenjohtaja Jorgi Matoski myöskin joutui perumaan tulonsa, koska hänellä oli yllättävä muumeno. Ja puhujat, jotka ovat täällä, nyt kun ajatellaan tämän asian kiireellisyyttä, kun ajatellaan euroryhmää myöhemmin, he joutuvat lähtemään aikaisemmin kuin oli ajateltu. Eli koitamme hoitaa tämän parhaalla mahdollisella tavalla. Valtiosihteeri tulee sitten Vincentin tilalle, eli se asia on hoidossa. Jos sitten etenemme tästä, jokainen puhuja saa viisi minuuttia puheaikaa. Te voitte ensin käyttää kumpikin puheenvuoron ja sen jälkeen voimme sitten ottaa salista vastaan kysymyksiä, joihin voitte vastata ennen kuin teidän täytyy sitten lähteä. Kun tätä kuulemista järjestettiin, emme tienneet, että se järjestettäisiin näin hankalaan aikaan, mutta ymmärrämme kyllä tämän tilanteen. Eli ministeri, teillä on ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Um, honorable Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat eh, parlamentaarikot, eh, minä haluaisin aivan aluksi pyytää anteeksi sitä, että minun täytyy tästä jossakin vaiheessa poistua, mutta minä haluaisin vastata niin monen kysymykseen kuin mahdollista tässä ajan puitteissa. Ensinnäkin, kun nyt ensimmäistä kertaa olen täällä parlamentissa sen jälkeen, kun tämä Sixpackin hyväksyminen on tapahtunut niin, olen sitä mieltä ja olen ihan vakuuttunutkin, että nämä nykyiset ongelmat ovat sellaisia, että ne eivät enää toistu. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme löytäneet kompromissin, joka on siis johtanut tämän Sixpackin hyväksymiseen. Meillä on nyt tiettyjä vaikeuksia, mutta nyt ainakin tässä vaiheessa voin, haluan käyttää aikaani siihen, että totean meidän saavuttaneen Sixpackin myötä jo jotakin edistystä. Niin tämän myötä meidän on ollut mahdollista tehdä siis johtopäätöksiä ja päästä lopputulokseen. Kuten sanottua, tässä on hieno, eh, hieno tilaisuus keskustella teidän kanssanne näistä asioista, joita, joita olemme tehneet, jotka liittyvät eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Hyvin intensiivinen prosessi ja varsinkin tämä ensimmäinen kierros oli hyvin rankka. Nyt tietenkin kun arvioidaan näitä prosesseja, niin tässä ei ole vielä mahdollista loppupäätöksiä tehdä. Tässä on vasta aloit, alkuvaiheessa menossa tämä arviointi, eli asioista on syytä keskustella. Näin johdantona haluaisin kertoa teille lyhyesti, minkälainen analyysi nykytilanteesta on tehty. Nykytilanne vaikuttaa kaikkiin niihin päätöksiin, joita on tehtävä. Eh, myös eurooppalaisen ohjausjakson kohdalla. Kuten tiedätte, valtion velkakriisi on sellainen, että se saattaa johtaa vakavaan pankkikriisiin. Saattaa käydä niin, että tällainen negatiivinen kierre syntyy, jossa sitten finanssimarkkinat vievät valtioilta kyvyn hoitaa velkojan. Tämä vaikuttaa tietenkin niihin pankkeihin ja niiden vakavaraisuuteen, joilla on paljon valtion velkaa taseissaan. Tämä sitten johtaa uudelleenrahoitusongelmiin näiden eh, pankkien eh, osalta ja tällaisia havaintojahan on jo tehty. EBA on tällaisia eh, havaintoja tehnyt. Pankkikriisit ovat johtaneet reaalitalouden vakaviin kriiseihin, kuten tiedämme. Kriisi, joka alkoi 2008, oli finanssikriisi, joka sitten kääntyi reaalitalouden kriisiksi. Nykyinen kriisi alkoi aikaisin vuonna 2010. Ensin se oli valtionvelkakriisi ja nyt siitä on tullut osittain, ei täysin, miksi, miksi pitäisi olla iloinenkin, mutta tässä on nyt potentiaalia, että se siirtyy myöskin finanssisektorin kriisiksi. Ja se ei ole siis vielä sellainen, mutta mahdollisuus tällaiseen on olemassa. Kuitenkin siis tässä vaiheessa, vaikka se ei olekaan finanssisektorin kriisi, se on kuitenkin tulossa reaalitalouden kriisiksi. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että tilanne on vakava – ja että tilanteella on pitkäaikaisia mahdollisia, pitkäaikaisia vaikutuksia työllisyyteen, köyhyyteen ja näin edelleen. On hyvin vaikea kuvitella ajanjaksoa tai hetkeä, jolloin olisi parempi keskustella niistä menettelyistä, mitä nyt on ehdotettu kuin nyt. Ja siitä, että kuinka näistä vaikeuksista päästään eroon. Osa osa näistä, osa näistä toimista on tietenkin Euroopan ohjausjakso. Kiitos sitten Olli. Thank you Sharon. Kiitoksia Sharon. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta jakaa näkökulmia ja oppeja ensimmäiseen eurooppalaisen ohjausjaksoon liittyen. Se oli meillähän oli ennen että Sixpackin voimaan tuloa tällainen pilottijakso, ja haluaisin muistuttaa, että tämän valiokunnan jäsenet ovat antaneet kirjallisia kysymyksiä. Tämä on erittäin hyvä tapa varmistaa, että tarkistamme ja keskitymme niihin kysymyksiin, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Olen täysin samaa mieltä ministeri Stovsoskin kanssa liittyen siihen, että tämän sixpackin loppuun saattaminen on erittäin tärkeää näiden pitkällisten vaikeiden neuvotteluiden jälkeen, joita parlamentin ja neuvoston välillä käytiin, haluaisin onnitella molempia osapuolia ja odotan ilolla Sixpackin voimaantuloa joulukuun puolessa välissä. Sixpack on mielestäni erittäin tärkeä tapa vahvistaa taloushallintoa Euroopan unionissa, erityisesti euroalueella. Fiskaalisen tasapainon, työpaikkojen luomisen ja talouden kasvun vuoksi ja edestä. Haluaisin vakuuttaa, että komissio tulee käyttämään näitä uusia välineitä Sixpackista aivan alusta lähtien, ensimmäisestä päivästä lähtien täysin ja hyvin. Eurooppalainen ohjausjakso liittyy luonnollisesti hyvin läheisesti Sixpackiin. Se on se puitteisto, jolle Sixpack luo säännöt. Ja tulen kertomaan näkökulmiani ensimmäistä eurooppalaista ohjausjaksosta pian, mutta Tulet joka tapauksessa kysymään seuraava asia, joten sanoisin muutaman sanan tämän päivän euroryhmän tapaamisesta ennen kuin menemme eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Meillä on monia tärkeitä asioita esityslistalla tänään, Kreikka, Italia, taloudellisten palomuurien vahvistaminen, vipuvaikutus ja kysymykset, jotka liittyvät IMFn toimiin ja Kannin G20 kokoukseen perjantaina. Tämän päivän kokous tapahtuu hyvin kriittisellä hetkellä poliittisten tapahtumien vielä muuttuessa Kreikassa tällä hetkellä viime viikolla G20-kokouksen kontekstissa kiinnitettiin paljon huomiota ja käytiin paljon aikaa euroalueen tilanteeseen – ja saimme vahvaa tukea erityisesti monilta globaaleilta yhteistyökumppaneiltamme. G20-kokous kannatti 26.10. Euroopan neuvoston tekemiä päätöksiä, erityisesti Kreikan suhteen tekemiä tehtyjä päätöksiä, pankkien vahvistamista ja taloudellisten palomuurien luomista – jotta tartunta voitaisiin estää ja jotta voisimme luoda pohjaa vahvalle euroalueen taloushallinnolle. Kreikan pääministerin Papandreun ilmoitus, että hän järjestäisi kansanäänestyksen, aiheutti kuitenkin paljon huolta, mitä tulee päätöksiin 26. Eh, päivän kokouksen päätöksiin. Kreikan hallitushan oli ollut mukana näitä päätöksiä luomassa ja se oli hyväksynyt muutamaa päivää aikaisemmin nämä päätökset toimet euroalueen kokouksessa. Tässä voin toistaa sen viestin, jonka välitimme viime viikolla Kreikalle. Me olemme yhä sitoutuneita tukemaan Kreikkaa ja kunnioitamme euroalueen huippukokouksen päätöksiä, mutta Toivomme, että Kreikka sitoutuu niihin päätöksiin, joita se on itse ollut mukana luomassa. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on meille aivan ydinkysymys, jotta pääsemme eteenpäin. Me olemme yhä varmoja, että yhtenäisyys on yksi ainut tapa luoda luottamusta ja sitoumukset liittyvät siihen – meidän täytyy nyt Atenan kanssa löytää tapa korjata rikottu luottamus. Olen tavannut Kreikan ministeri Mensaloksen tänään aikaisemmin Brysselissä ja keskustelimme koalitohallituksen nopeasta rakentamisesta seuraavina päivinä. Mitä tulee Italian tilanteeseen, keskustelimme myöskin G20-kokouksessa paljon tästä tilanteesta, koska se oli ajankohtainen ja euroalueen johtajien kokouksessa Berlusconi esitti hyvin vahvoja sitoumuksia, jotta voisimme konsolidoida taloudellisia päätöksiä ja tukea kasvua. Tämä paketti, kun se saadaan kokonaan toimeenpantua, jos se saadaan ja kun se saadaan toimeenpantua, tulee olemaan tärkeä askel Italian rakenteellisten ongelmien ratkaisemisessa, jotta voisimme osoittaa, kuinka sitoutunut Italia on. Se pyysi IMF seuraamaan taloudellisia sitoumuksia ja niiden toimeenpanoa ja komissio osaltaan – tulee tekemään hyvin yksityiskohtaisen arvioinnin ja se tulee seuraamaan Italian taloudellista ja rahoitustilannetta. Tulemme lähettämään työryhmän Italiaan tätä arviointia tekemään jo tällä viikolla. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, eurooppalainen ohjausjakso käytännössä osoittautuu puitteistoksi. Meillä on nyt ensimmäisiä kokemuksia eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Voisin kattaa tässä kaksi tai kolme pääteemaa kommenteilla, niin sitten voimme jatkaa keskustelua. Ensinnäkin, mitä tulee kansallisiin reaktioihin liittyen velvollisuuksiin ja itsemääräämisoikeuteen yleisesti ottaen, vaikka jokainen hallitus ei ollut aivan sataprosenttisen onnellinen kansallisiin suosituksiin, joita sai. Yleisesti ottaen jäsenmaiden hallitukset olivat talous- ja verotus suositusten suhteen periaatteessa tyytyväisiä. Tämä ei kuitenkaan ole sellainen asia, jota kansallisparlamentti tai julkinen mielipide olisi täysin uskonnollisesti heijastanut tässä. Ajatus siitä, että Bryssel rikkoo itsemääräämisoikeutta, on melko laajalle levinnyt. Meidän täytyy käsitellä tätä asiaa ja puhua siitä. Minun vastaukseni on se, että meidän täytyisi vahvistaa, että viimeinen sana talousasioissa on siellä, missä sen kuuluukin olla, kansallisilla parlamenteilla, mutta samaan aikaan kansalliset parlamentit pitää tehdä tietoisemmiksi eurooppalaisista säännöistä, hallinnosta ja siitä, että kansallisparlamentit ovat itse sopineet näiden sääntöjen noudattamisesta. Tässä uskon, että Euroopan parlamentti voi olla hyvin tärkeässä roolissa, erityisesti interparlamentaarisessa keskustelussa. Haluaisin kommentoida erityisesti vihreän ryhmäni herra Lambertsin hyvin kriittisiä arviointeja, mitä tulee eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Ne julkaistiin muutamia viikkoja sitten. Toivon, että tämä tutkimus saa lukioita myöskin pääkaupungeissa Brysselin ulkopuolellakin. Se on hyvin mielenkiintoinen teksti. Sitten mitä tulee eurooppalaisen päätöksenteon demokraattisuuteen talouskysymyksissä, tämä on yksi niistä asioista, miksi tuin tätä uutta taloudellista vuoropuhelua niin vahvasti. Keskustelua ei pitäisi enää käydä suljettujen ovien takana, missä ministerit kohteliaasti muiden ongelmista ja puutteista puhuvat. Näin on joskus ollut neuvostossa, ei täällä. Eli luotan, että taloudellinen keskustelu tulee olemaan todellista keskustelua ja se tulee vaikuttamaan hyvin positiivisesti tähän asiaan. Minulla ei ole paljon aikaa, mutta yksi asia on vielä auki, mitä tulee eurooppalaisen ohjausjakson poliittisista sen vaikutukseen, on hiukan liian aikaista politiikan laadinnan suhteen arvioida vielä tuloksia ja vaikutuksia, mitä tulee kansallisiin politiikkoihin ja Euroopan talouteen. Esimerkiksi Espanja on seurannut maakohtaisia suosituksia hyvin tarkasti, eikä ole pärjännyt ollenkaan huonosti Taloustilanteessa suhteen, vaikka sillä oli hyvin paljon haasteita, mitä tulee työllisyyteen ja talouteen. Joka tapauksessa ehdotin Sharonille, että voisin tulla tämän valiokunnan eteen puhumaan uudelleen tammikuussa keskustelemaan poliittisista vaikutuksista, joita Euroopan ohjausjaksolla on ollut, sillä tammikuussa me tiedämme se varmastikin paljon enemmän kuin tällä hetkellä näistä asioista. Eli yhteenvetona voisin sanoa, että toivon näiden huomioiden osoittaneen, että olen sitoutunut ja komissio on sitoutunut ottamaan Euroopan parlamentin mukaan hyvin tärkeässä roolissa eurooppalaisen ohjausjaksoon ja odotan Sixpackin toimeenpanoa teidän kanssanne. Ja tähän huomioon voisinkin päättää. Thank you very much. Um, as I indic- Kiitoksia. Kuten aikaisemmin sanoin, tällä tulee muutamia muutoksia. Eli otamme nyt ensimmäiset kysymykset koordinaattoreilta. En nyt tiedä kuka puhuu kansanpuolueen nimissä, eli ensimmäisen puheenvuoron saa Uudo. Thanks uh, very much. I have... Kiitoksia Sharon. Minulla on parisen sataa kysymystä Rostovskille ja vähintään saman verran myöskin Reenille. Mutta koska tilanne nyt on näin kiireellinen, niin olisi ehkä parempi antaa puheenvuoro Podimaatalle, joka juuri saapui Ateenasta ja jolla on myöskin muutama kysymys esittävänä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia Udo Sharon, komission jäsen. Kuten tiedätte, viime yönä tehtiin sopimus. Sopimukseen on päästy kahden suuren poliittisen puolueen välillä. Pääministeri Papandreou ja oppositiopuolen johtaja Samaras ovat nyt luomassa koalitiohallitusta. Sen tärkein tehtävä on se, että päätökset, jotka on tehty Brysselissä, pannaan täysimittaisesti päätökseen. Nämä siis tehtiin 27. lokakuuta, nämä päätökset, ja niihin liittyvät sitoumukset täytyy panna täytäntöön. Tämä asia pitää nyt saada kuntoon. Komissio ja parlamentti ovat jo monta kertaa aikaisemmin korostaneet, että tarvitaan kansallista yhtenäisyyttä ja kansallista ymmärtämystä. Se on ainoa tapa luoda olosuhteet kunnolliselle täytäntöönpanolle. Kyse on hyvin hankaloista toimenpiteistä ja politiikasta, kuten varsin hyvin tiedätte. Te olette itsekin korostaneet tätä pitkään. Eli tilanne oli kestämätön jo ennen kuin ehdotettiin kansanäänestystä. No nyt meillä on ratkaisu, ja kaikkien kannalta on tärkeää, että katsomme nyt tulevaisuuteen emmekä taaksepäin. Eli jotta tämä nyt saataisiin toimimaan, koalitiohallitushan on väline, se ei ole mikään tarkoitus sinänsä. Se luo nyt minimiolosuhteet, mutta jotta kaikki tämä toimisi, me tarvitsemme sitoutunutta ja motivoitunutta yhteiskuntaa. Kysyisin siis seuraavaa. minkälainen viesti teillä on Kreikan kansalaisille? Viesti, joka olisi myönteinen, koska tähän mennessä heikkouksista ja vääristä päätöksistä huolimatta Kreikan kansalaisista tuntuu usein, että heitä loukataan ja se on tietysti kielteistä kaikkien kannalta. Eli nyt täytyy muuttaa kurssia ja katsoa tulevaisuuteen. Ja viimeinen päätös on keskeinen päätös. Ja uskon, ainakin kun ajattelen kollegoitani tässä valiokunnassa, että me teemme kaikkemme, jotta tämä suunnitelma saadaan toimimaan, koska siitä hyötyvät kreikkalaiset ja koko euroalueen vakaus. Eli onko teillä jonkinlainen myönteinen viesti omalta puoleltanne, komission puolelta, jotta valtaosa kreikkalaisista olisi luottavaisin mielin nyt, kun ajatellaan tätä vaikeaa polkua, joka Kreikalla on vielä edessäpäin. Otetaan nyt kaikki kysymykset, koska meillä on pieni aikatauluongelmia. Seuraavaksi Silvi. Merci beaucoup. Euh. Kiitos euh, Sharon. Hyvä ministeri ja komissaari, kiitoksia siitä, että olette tulleet tänne paikalle. Kaikkihan eivät ole sitä tehneet ja me arvostamme kovasti. Minä olen kuitenkin hyvin huolissani. Minä olen todella huolissani. huolissani. Jos keskustelette kansalaisten kanssa, niin huomaatte, että missä määrin tämän kriisin hoito tapahtuu muualla tällaisissa läpinäkymättömissä kokouksissa ja, ja tämä parlamenttikaan ei, ei, ei aina ole mukana. Kiitoksia siitä työstä, mitä te olette tehneet ja nyt Sixpack on hyväksytty. No, minulla on käsissäni euroalueen huippukokouksen tulokset ja siinä minua hätkähdytti yksi asia kukaan ei ole ajatellut, tullut ajatelleeksi sellaista vallankumouksellista ajatusta, että päätelmiin olisi tullut tiettyjä asioita Sixpack-keskusteluista. Täällä on sanottu, että neuvosto on keksinyt keväällä ja keskustelujen päätteeksi on saavutettu jotain Eh, jotain tuloksia, jotka, ovat, eh, jotka on esitetty täällä eh, parlamentissa. Kuten tiedätte, niin painostusta ei voida tehdä suljettujen ovien takana. Herra Rostovski, te ette ehkä ole tässä mukana, mutta mm, komissaari, mitä tässä nyt sitten leikitään? Täällä hyväksytään asetuksia ja sanotaan, että tässä on hyväksytty tärkeitä asioita ja parlamentti on osallistunut kaksi viikkoa myöhemmin, niin neuvosto kävelee kaiken yli. Ei tämä ole kovin innostavaa. Ja minun kauttani maksetaan näitä velkoja ihmisille, ihmisten puolesta, jotka ovat tässä olleet vahingon kärsijöitä. Tämä ei ole mikään demokraattinen tapa. Tässä parlamentti on syrjäytetty ja kun ihmiset, kuten minä, ovat olleet Ranskan ja Saksan yhteistyön kannalla hyvin kauan, aikaa, niin jopa minua harmittaa tämä. Täällä on kaksi pääkaupunkia, jotka hoitavat asiaa ja tietenkin ne kantavat velvollisuuksia vastuitaan. Mutta kuinka te haluatte, että kreikkalaiset, kun he ovat kestämättömässä mm, asemassa, ja sitten EKPltä tulee että Italian. Kukaan ei tiedä, kuka siellä on takana. Joku neuvosto on vain tehnyt näitä päätöksiä siellä yhtäksi simpsalabim tällaista tulee. Mitä tämä tarkoittaa eurooppalaiselle kansalaiselle? Onko tässä demokratiasta ja läpinäkyvyydestä kysymys? Minua hävettää Sixpack. Uh, thank you. I, I've now got... Kiitoksia. Nyt kansan puolella on puhuja täällä Hybder. Well, there, I haven't got anybody else. No kukaan muu kansanpuolesta ei ole ilmoittautunut. Okay. Thank you. Thank you very Kiitoksia. Kuten tämä on siis oli Renille tämä kysymys. Eräät uskovat tietenkin siihen, että tässä säästötoimii, ja säästöpaketit laajenevat, niiden vaikutus laajenee, mutta minä en usko tähän, sillä uskon, että markkinat e- seuraavat muutakin kuin alijäämää. Ne seuraavat maan kasvumahdollisuuksia, kasvupotentiaalia, joten tämän säästöpaketin mahdollisuus rakentaa luottamusta ja sitten saada yksityinen sektori mukaan, niin minä en usko tähän ajatukseen. Jos katsotaan tässä lokakuun päätöksiä, 50 prosentin leikkausta äh, Kreikan yksityisiin velkoihin ja otetaan huomioon myöskin se tosiasia, että pankit saavuttavat tämän 9 prosentin tason taseessaan, niin kyllä huomataan, että tämä uhkaa kasvunäköaloja. Voitteko selittää, kuinka näitä tämän kapasiteetin meidän järjestelmässämme ja meidän poliittisessa päätöksenteosta me, kuinka voimme luoda kasvua Kreikan kaltaisissa maissa? This round. Ja sitten viimeisenä vielä Philip. Appreciate that. Uh, Kiitoksia. Komission jäsen, ministeri, kiitoksia, että olette paikalla erityisesti näissä olosuhteissa. En nyt toista sitä, mitä on sanottu, mutta yksi asia. Me tarvitsemme integroituneempaa taloushallintoa Eurooppaan, se on ihan selvä. Siitä ei tarvitse edes keskustella. Ja tämä ohjausjakso on ehdottoman välttämätön, jotta saamme aikaan edistystä. Eli täytyy varmistaa ensinnäkin, että se toimii johdonmukaisesti, ja kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että meillä on tiettyjä poliittisen johdonmukaisuuden ongelmia, eri maissa, eri maiden välillä, eri suositusten välillä, EU 2020-strategiaan liittyen niin edelleen. Minusta kansan, kansalaisten tuki on nyt keskeisiä, keskeisen tärkeää. Politiikka, jota toteutetaan kaikkialla Euroopassa osana taloushallintoa ja osana hätäapua tietyille maille, mutta nämä tuet eivät nauti kansalaisten luottamusta. Ja mehän suhtaudumme kielteisesti tähän kansalaisäänestykseen Kreikassa, mutta meidän täytyy saada kuitenkin kansalaisten tuki. Ja suurin riski tämän ohjeisakson osalta on se, että siinä ei ole demokraattista vastuullisuutta. Olen ollut kriittinen tässä parlamentissa silloin, kun se on halunnut mikrohallinnoida joka ikistä toimea, joka ikisessä instituutiossa ja toimessa Euroopassa. Näin ei pitäisi tehdä. Mutta katson kuitenkin, että avainhetkillä, kun tehdään päätöksiä, kun me olemme suuntaamassa taloudellisia ja finanssipoliittisia strategioita. Ja näistähän tulee yhä pakollisempia ja sitovimpia, joten kriittisellä hetkellä näiden tukien on saatava demokraattista tukea, eli tukea ja ääniä ainakin tältä parlamentilta. En nyt halua lisätä parlamentin valtuuksia, mutta tarkoitan sitä, että kun tehdään näitä vuosittaisia kasvuraportteja, Siinähän on tiettyjä poliittisia suuntaviivoja, ja niitä pitää kutsua tällä nimellä, koska sitähän ne ovat, ja niitä tarvitaan siinä mielessä. Eli siitä pitäisi tehdä yhteispäätös menettelyn piirissä oleva toimi, ja meidän pitäisi miettiä myöskin, miten voimme toimia nopeammin. Mutta nämä ovat juuri sellaisia hetkiä, jolloin meidän täytyy saada enemmän poliittista tukea. Muuten olen erittäin huolissani siitä, että taloushallinto, yhteinen taloushallinto ja integroitu taloushallinto, jota tarvitaan, epäonnistuu, koska se ei saa poliittista tukea. Ja sitten me vain johdamme Eurooppaa poliittiseen hajoamispisteeseen, ja sitä ei varmaan kukaan meistä halua. Eli kehottaisin, että mietitte tätä prosessia ja sitä, miten saamme enemmän demokraattista vastuullisuutta, ja tämä tarkoittaa e 2020-strategiaa, sitovia toimia, vuosittainen kasvuraportti ja yhteispäätösmenettely. Eli tämä on viestini tänään, mutta tämä olisi hyvän, hyvin vahva merkki kansalaisillemme siitä, että ei komissio toimi suljettujen ovien takana. Useinhan sanotaan, että neuvosto toimii suljettujen ovien takana, mutta täytyy sanoa, että Troikan työ Kreikassa ja muualla on ollut nimenomaan tällaista. Silloin tehdään työtä suljettujen ovien takana. No, meidän täytyy kuitenkin tarkastella asiaa ja sanoa kansalaisille, että meillä on teidän tukemme. Kyse ei ainoastaan Reinistä tai komissiosta tai Euroopan keskuspankista, vaan meidän täytyy saada Euroopan parlamentin ja neuvoston tuki taaksemme. Kiitos. Tyysen. Kiitoksia. Sitten vastauksia. Ministeri, teidän täytyy lähteä aikaisemmin, eli ehkä te haluatte vastata ensin, ennen kuin teidän tilanne tulee toinen henkilö. Well, he told me he was go- siis hän sanoi, että hän joutuisi lähtemään vart- prosenttia vaille neljä. Siis valtiovarainministeri, ö, valtiosihteeri tulee sitten tänne hänen tilalleen. No, no ihan lyhyt kysymys, tai sitten et, ehkä ette ehdi saamaan vastausta, se on ongelma. Merci Sharon. Comme, uh... Kiitos Sharon. Aivan kuten monet varjoesittelijätkin ovat puuttuneet tähän, puhuneet tästä mietinnöstä, eurooppalaisesta ohjausjaksosta, niin ehkä tässä voitaisiin puhua. Haluaisin olla aivan lyhyt sanoissani ja mennä vain tähän olennaiseen. Herra ministeri, herra komissaari, tämä eurooppalainen ohjausjakso siinä mallissa kuin se nyt on pöydällämme on tällainen pragmaattinen menettely. Se, mitä me yritämme löytää, on, että me löytäisimme jonkun välineen tähän talouden hallintoon. Tämä taloushallinto ei voi olla olemassa ilman, että e, sitä, sitä kutsutaan taloudelliseksi parlamentiksi, kuten te sanotte. Tämä keskustelu tässä on, on nimenomaan siitä koko ajan, että mikä tämä poliittinen legitimiteetti on. Minua huolestuttaa eräs asia. Me emme voi eurooppalaista ohjausjaksoa perustaa ja ohjata taloutta ilman demokraattista debattia, mutta me tarvitsemme myös välineitä. Kansallisessa parlamentissa tämä menee näiden budjetin suuntaviivojen kautta. Ja Euroopan parlamentissa se, mitä komissiota ehdottaa meille, on vuosittainen kasvun tarkastelu. Eli tässä on nyt talouspolitiikan suuntaviivat kyseessä. Minusta kuitenkin tuntuu, että neuvostossa käydään jotain toista keskustelua. Ja siellä on kysymyksessä Euro Plus-sopimus. Ja tällä tavallahan demokratia kiistetään kahteen kertaan, koska parlamentti ei ole tässä prosessissa millään tavalla mukana on ehdotuksia yhdestä rakenteesta ja kuitenkin on asia niin, että neuvosto keskustelee toisesta välineestä, jota, johon kukaan ei voi puuttua, josta kukaan ei tiedä mitään. I know I've got other speakers. No, täällä on muitakin nimiä, mutta nyt täytyy antaa puheenvuoro ministeriä tai muuten kukaan ei ehdi saamaan vastauksia. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia paljon, Sharon. Voisin aloittaa viimeisistä kysymyksistä. En ole kuullut Europlussaa neuvostossa vielä kertaakaan mainittavan, joten voitte ehkä olla tulevaisuuden suhteen oikeassa, mutta se ei ole jotakin sellaista, mistä minä olisin tietoinen mistään tällaista pirullisesta juonesta, jota yritetään ajaa nyt nykyisten proseduurien yli. Kokonaisuudessaan minun täytyy sanoa, että minulla on ei vain henkilökohtaisesti uskon, että tämä on Puolan kanta puheenjohtajamaana. Meidän mielestämme olisi erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit olisivat paljon läheisemmin mukana. Ja sen jälkeen, kun maakohtaiset suositukset saatiin komissiolta, niitä ei ole tehokkaasti mitenkään tarkkailtu. Mielestäni olisi hyvin luonnollista, että Euroopan parlamentti ottaisi tämän roolin. Tietenkin, jos halutaan, että niillä olisi sellaista tärkeyttä kuin vakaus ja lähestymis ohjelmalla oli, niin sitten se, mistä me tässä olemme keskustelemassa, on selkeästi ainakin minun mielestäni se, että jos haluamme todellakin luoda julkisen talouden, joka on todellisuudessa vakaa, me tarvitsemme selkeää rakenne uudistuspolitiikkaa sellaista, joka johtaa kasvuun. Ja tästä näkökulmasta mielestäni olisi hyvin hyödyllistä että näitä suosituksia vahvistettaisiin ja mielestäni demokraattinen toimivalta tässä olisi erittäin hyödyllinen asia ja olisin kyllä näiden asioiden kannalla. Tästähän oli kolme kysymystä. Sitten mitä tulee kysymykseen taseiden kutistumisesta. Ekofinin yhteenveto sanoo hyvin selkeästi, että keskuspankin on tarkoitus toimia sillä lailla, että tämä 9 prosentin vaatimus ei johtaisi kutistuviin taseisiin, mutta tämähän ei ole helppo asia se vaatii hyvin huomattavaa valppautta EBLtä ja sitten tässä kansallisilta toimijoilta, jotta haluamme, jos haluamme tähän päästä. Sitten, jos kaikki maat ryhtyvät tähän fiskaaliseen vahvistusprosent- vakautustoimeen, niin se olisi erittäin hyvä asia, jos ne tekevät omissa budjeteissaan tällaisia kompensoivia toimia. Niin tämä olisi erittäin positiivista, mutta valitettavasti hyvin harvat maat tällä hetkellä tekevät tätä tällainen kensiläinen klassinen malli, jossa tällaista laajennusta sitten keskuspankki tukisi, niin tämä ilmeisesti on perussopimusten vastainen malli. Ehkä tämä kattoi nyt nämä kysymykset. Oli. Kiitoksia. Sitten oli. Thank you. Thank you, Sharon. Kiitoksia, Sharon. Aluksi Podimatan kysymys, joka liittyy Kreikkaan. On selvää, että Eurooppa tukee Kreikkaa. Me olemme Kreikan kumppaneita ja me autamme Kreikan kansalaisia selviämään tästä vakavasta kriisistä, joka on tulosta menneisyyden virheistä talous- ja finanssipolitiikassa. Tämä on tietysti kaksisuuntainen katu, sitä voitaisiin kuvailla jonkinlaiseksi sosiaaliseksi sopimukseksi Kreikan ja muun euroalueen välillä. Siinä mielessä, että euroalue on suostunut tukemaan Kreikkaa sillä ehdolla, että Kreikka lakkaa elämästä yli varojensa ja palauttaa taloudellisen toimintakykynsä. Me odotamme siis, että Kreikka panee täytäntöön sitoumuksia, joita se on tehnyt EUn ja kansainvälisen valuutarahaston kanssa, ja josta puhuttiin euroalueen huippukouksessa 27. lokakuuta. Ja kuten aivan oikein totesitte, on keskeistä, että saadaan kansallinen yhtenäisyys aikaan. Ja tätä ollaan nyt tekemässä ja uskon, että kansallisen yhtenäisyyden koalitiohallitus saadaan hyvin pian pystyyn Kreikassa. Ja siitä hyötyvät sitten kaikki Kreikan kansalaiset. Sitten kun ajatellaan uudistuksia ja kasvua, ne ovat tärkeitä. Kyse ei ole pelkästään finanssipolitiikan muutoksesta, joka sinänsä kyllä on tärkeää, vaan kyse on myöskin siitä, että tuetaan kasvua Kreikassa. Ja siksi työryhmä, joka on perustettu, tekee työtä, jotta voisimme nopeammin käyttää rakennerahastojen varoja lisäämään investointeja ja luoda lisää työpaikkoja. Ja tällä tavalla voimme myöskin antaa teknistä apua tietyillä tärkeillä aloilla paikallistason hallinnoilla ja verohallinnossa esimerkiksi. Siellähän tätä apua eniten tarvitaan kokemuksemme mukaan. Eli teemme työtä kaikilla rintamilla tukeaksemme Kreikkaa – ja odotamme, että Kreikka omasta puolestaan pitää kiinni sitoumuksista, joita se on tehnyt. Sitten Hybnerin puheenvuoro ja myöskin Podimata vielä liittyen kasvuun. Ja siitä, miten työryhmä tukee kasvua tässä ei ole pelkästään komission asiantuntijoita, vaan myöskin jäsenvaltioiden asiantuntijoita mukana, koska joillain alueilla he ovat parempia asiantuntijoita kuin komission asiantuntijat. Keynesin veropoliittinen toiminta silloin, kun jonkun valtion velkaantuminen on lähellä 90 prosenttia, no se nyt ei ole oikea tapa. Tässä vaiheessa Talouskasvu on käytännössä pysähtynyt euroalueella ikävä kyllä. Ja tämä johtuu siihen, että luottamusta ei ole talouteen eikä aina myöskään poliitikkoihin Euroopan unionissa. Minun mielestäni luottamuksen palauttaminen Euroopan kokonaisuudessaan ja myöskin euroalueeseen, siihen vaaditaan sitä, että hoidetaan valtioiden velkakriisi ja lievennetään sen vaikutuksia pankkisektorille. Ja näin voidaan vaikuttaa, että luotton saanti kansalaisten ja yritysten osalta toimii ongelmitta. Ja luotonanto ja myöskin investointi- ja kulutusolosuhteet kansalaistemme ja yritystemme osalta on taattu. Tällä hetkellä rahoitusmarkkinoiden myllerrys heikentää talouskasvua ja työllisyysnäkymiä Euroopassa. Eli tässä vaiheessa ensimmäinen asia on se, että saamme nämä markkinat rauhoitettua ja se onnistuu ainoastaan toimimalla valtioiden velkaantumisen suhteen ja myöskin varmistamalla pankkisektorin vakaus euroalueella. Sitten Goulart puhui euroalueen huippukokouksesta ja tietyistä päällekkäisyyksistä euroalueen päätelmissä. No, se on ihan totta. Voimme sanoa, että niin kuin latinaksi sanotaan, jos nyt oikein muistan, repetitio mater studierum est, eli kertaus on opintojen äiti. Eli näissä päätelmissä tämä kertaus on juuri se avainasia. Eli on ihan hyvä, jos euroalueen huippukokouksen päätelmissä on toistettu tämän Sixpackin keskeisiä osia ja siellä on myöskin korostettu taloushallinnon merkitystä. Erityisesti budjettitasapaino, kansalliset finanssipoliittiset puitteet – kutsutaan kansalliset, pyydetään, että kansalliset parlamentit noudattavat suosituksia budjettipolitiikan suhteen. Ja toivottavasti keskittyy myöskin tähän tulevaisuudessa, eli sitoumus pitää kiinni komission suosituksista, kun kyse on kasvu- ja vakaussopimuksen täytäntöönpanosta. Se on erittäin tärkeä sitoumus. Ai mitä? Repetition, they have just omitted... Siis ei se ole mitään toistoa, vaan se, mitä lisättiin Sixpackiin, sitä oli lisätty tähän. Eli joko sitä noudatetaan, tai sitten tulee seura- selittämään parlamentti, miksi ei ole noudattanut. Ja tämä on nimenomaan päätelmissä, ja siksi mielestäni tätä ei voida soveltaa vain tapauskohtaisesti. No, well. no minä en ole tätä poistanut, enkä haluakaan poistaa. Päinvastoin olisi erittäin hyvä, jos ministerit ja jäsenvaltiot tulisivat tänne ja vastaisivat sitten hallitustensa puolesta – ja finanssipoliittisista kysymyksistä. Se on tarpeen. Niin juuri siksi tätä korostin tänään julkisesti. I think we are in agreement. Uh, no sitten olemme tästä asiasta samaa mieltä. Sitten demokraattinen vastuullisuus ja Europlus-sopimus. Niin Rova Beres, te puhuitte siitä, kuinka tärkeää demokraattinen vastuullisuus on, kun ajatellaan tätä EuroPlus sopimusta No tähän on viitattu neuvostossa tai Euroopan neuvostossa usean kertaan, mutta voin vakuuttaa teille, että komissio haluaa integroida EuroPlus paketin eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja yleiseen finanssipoliittiseen valvontaan. Ja aiomme tehdä tämän vuosittaisen kasvuraportin yhteydessä, jonka esittelemme sitten varmaan tämän kuun lopussa parlamentille ja neuvostolle. Ja samassa yhteydessä tarkoituksenamme on esitellä ehdotuksia, jotka liittyvät seuraaviin toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan taloushallintoa ja todennäköisesti myöskin vihreä kirja euron vakausobligaatioista. Eli meillä on silloin kattava näkemys lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellisista haasteista, kun ajatellaan kestävää kasvua ja työpaikkojen luontia. Eli voin palata tänne valiokuntaan 23. marraskuuta sen jälkeen, kun olemme esitelleet sekä tämän vuosittaisen kasvuraportin että ehdotukset, joilla vahvistetaan taloushallintoa ja myöskin vihreä kirja näistä vakausobligaatioista. Kiitoksia. Kiitoksia. No, komission jäsen joutuu varmaan heti lähtemään, mutta kuntis vielä voi esittää kysymyksen. Kuntis oli jo ilmoittanut halunsa puhua jo kauan ennen teitä. Eh, Kiitos. Minulla ei ole ollut mahdollista esittää kysymyksiä neuvoston edustajalle, siksi minä esitän eh, komissaari Reenille. Minä haluaisin kiittää häntä, koska näissä vastauksissaan hän on yrittänyt vastata niihin kysymyksiin, jotka me olemme esittäneet kirjallisesti eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Sitten toinen kysymys. Viikonloppuna lehdissä oli tietoja eh, siitä, että minkälainen EKPn ja komission yhteistyö on sen suhteen, että mietitään Kreikan mahdollista poistulla euroalueesta. Sitähän ei ole perussopimuksissa, mutta kuitenkin on uusia tulkintoja. Tänä viikonloppuna on tullut jopa julkilausuma, jonka mukaan te ette halua, että Kreikka lähtisi eurosta, mutta kuitenkin tällaiseenkin pitää varautua. Kysymyksenä seuraava. Onko tällainen tutkimus olemassa? Ja sitten toinen kysymys. Mitä näissä raporteissa on e, ajateltu siis suhteessa perussopimukseen? Saako Euroopan parlamentti tietää, minkälaisia skenaarioita on suunniteltu? Koska mm, ette te puhuneet ihan noin vain tuulen mukaan, kyllä teillä jonkinlaista tietoa oli taustalla että kun perussopimuksessa ei ole, niin mitä tälle asialle kuuluu? Thank you. There is no such study to which, uh... Kiitoksia tällaista tutkimusta ei ole, mihin viittaatte. Tietenkin komissio haluaisi tehdä arvioinnin. Sillä on vastuuta kansalaisten hyvinvoinnista ja tässä tapauksessa Euroopan tulevaisuudesta ja eurooppalaisten äh, hyvinvoinnista meidän täytyy tehdä erilaisia arviointeja kaikenlaista mahdollisista tilanteista, mutta sitä ei ole täällä mihin viittasta vielä olemassa. Kreikan suhteen maan poliittiset johtajat voivat todellakin valita yhtenäisyyden ja asettaa kansalaisten hyvinvoinnin kaiken edelle ja minä toivon, että tämä nykyinen työ ja johtaa sellaiseen koalitiohallitukseen, joka näin tekee, ja kansalliseen yhtenäväisyyteen. Sitten tällaisia pahoja skenaarioita ei tarvitse enää pohtia, ja voimme yhdessä vakuuttaa, että Kreikka säilyy euroalueen osana. Ja komissio tietenkin haluaa varmistaa, että Kreikka voi säilyä euroalueessa mukana ja tulee tekemään niin. Ja toivon, että Kreikka vakuuttaa kumppaninsa siitä, että se tekee oman osansa tässä työssä. Now, Vicky. No niin, sitten Vicky. Why, thank you. No kiitos. ajattelin, että kysymyksiä otetaan ryppänä ja isoja ja pieniä maita ja poliittisia ryhmiä kohdeltaisiin samalla tavalla. Ja siksi tunnen sympatia monia jäseniä kohtaan täällä salissa tällä hetkellä. No, olen samaa mieltä hyvin pitkälti kollegoideni kanssa erityisesti siitä, kuinka tärkeää on saada takaisin sijoittajien luottamus. Sehän liittyy myöskin kuluttajien luottamukseen ja sehän liittyy sitten taas kansalaisten yleiseen tukeen. Mutta kyse ei mielestäni ole pelkästään demokraattisesta vastuullisesta Euroopan parlamentin osalta, vaan demokraattisesta vastuusta jäsenvaltioiden tasolla ja niiden kansalaisten osalta. Me olimme toimittaneet kirjallisen kysymyksen jo vi- ennen viime viikon myllerryksiä ja halusimme enemmän vähän neuvoja sen suhteen, millainen ohjausjakso on ja miten tavalla se on toiminut euromaissa ja euroalueen ulkopuolisissa maissa ja erityisesti niissä maissa, jotka ovat sitoutuneet euroon, mutta eivät kuitenkaan vielä ole liittyneet euroalueeseen. Nyt kun ajatellaan viime viikon keskusteluita, olisi hyvä komission jäsen, jos voisit vähän kertoa niistä maista, jotka ovat sitoutuneet euroon, mutta eivät vielä ole liittyneet. Ja ehkä yksi ainakin niistä haluaisi ottaa uudelleen yhteyttä kansalaisiin ja varmistaa sen, että kansalaiset tukevat edelleen tätä ennen kuin tähän liitytään. Eli miten tämä vaikuttaa euromaihin ja muihin kuin euromaihin. Ja mitä mieltä olette maista, jotka sanovat, että meidän täytyy nyt vielä varmistaa, että meillä on kansalaisten tuki tälle asialle? Kiitos. Thank you. Of course it's essential that uh, we can uh, win popular niin, Tietenkin on hyvin tärkeää, että me saamme kansan tuen näille asioille, mistä olemme sopineet. Me iloitsemme yhteistyöstä parlamentin kanssa, tulevaisuudessa myöskin kansallisten parlamenttien kanssa. E, tässä on sellainen task force, missä täytyy ottaa kansalliset parlamentit mukaan, jotta ne tuntevat omistajuutta tämän uuden välineen mukaan, mikä Sixpackin myötä tulee käyttöön ja tällä tavalla se liittyy myös kansallisten parlamenttien tavoitteisiin. Mitä sitten tähän ne tulee? Minkälaisia eroja on euroalueella siinä, kuten miten tätä ohjausjaksoa sovelletaan? Itse tässä välineessä ei ole mitään eroa, onpa kysymyksessä euromaa tai ei euromaa. Joten tällaisia käsitteellisiä eroja, jotka liittyvät näihin vakausohjelmiin euromaissa ja konvergenssissa, niin tässä nyt ei ole siis mitään suurta eroa. Sixpackin säännöt, jotka koskevat vain euromaita, ovat sellaisia, että ne eivät sellaisenaan muodosta eurooppalaista ohjausjaksoa. On kuitenkin niin, että eurooppalainen ohjausjakso on sellainen väline, joka antaa kehykset uusille sixpackin välineille, joita sitten sovelletaan ja käytetään eri tilanteissa. Siinä mielessä sitten ero koskee sitoutumista, syvempään poliittiseen ja taloudelliseen integraatioon ja talousliittoon, joka koskee ennen kaikkea euroaluetta. Ja jonkin verran myös tämä liittyy siihen, miten otetaan käyttöön näitä sääntöjä, koska nehän ovat hieman voimakkaampia euroalueella. Mutta noin periaatteellisesti eurooppalainen ohjausjakso koskee kaikkia eurooppalaisia Euroopan unionin maita. Kiitoksia tästä hyvin vakavasti otettavasta ja asian kuuluvasta kysymyksestä. Minulla on euroryhmän kokous kuitenkin tässä alkamassa ja joudun menemään kriisin Eh, hallinta euroalueella on nyt eh, kiikeässä vaiheessa, joten minun täytyy nyt lähteä tästä neuvoston rakennukseen ja sitten pikapuoliin palaan tänne teidän joukkoonne puhu, puhuakseni sitten vielä taloushallinnosta. Kolme ihmistä vielä haluaisi esittää kysymyksiä. Täällä on vielä valtiosihteeri paikalla, joka voi vastata kysymyksiin sitten neuvoston näkökulmasta. Ja muistuttaisin vielä, että tämän kuulemisen tarkoituksena on tarkastella esimerkiksi sitä, miksi ohjausjakson suhteen neuvosto vesitti tiettyjä komission ehdotuksia. Eli Jorgo, haluatko sinä vielä puheenvuoron? Kiitoksia, mutta kysymykseni oli itse asiassa komission jäsenelle. Niin olen pahoillani, kun kriisi on käynnissä, niin ei voi mitään. Oliko sinulla vielä kysymys? Ähm, Mielestäni G20-huippukokous Kannesissa oli suuri pettymys. Siinä meni hieno mahdollisuus sivuun, sivusuun. Sen sijaan, että olisi lähetetty luottavaisia viestejä maailmaan, siellä vain osoitettiin, ettei aina itsekään uskota siihen, mihin on ryhdytty. Kreikan kansalaisäänestys oli ikävä. Siellä satoi eikä siellä myöskään riittävästi keskusteltu kaikista asioista. Ensinnäkin se, mikä pitkään oli tabu, eli se, että joku maa voisi erota eurosta. Niin, eli siis se, mikä pitkään oli tabu, eli se, että euroalueen jäsenvaltio lähtisikin eurosta, se on nyt yhtäkkiä aivan realistinen mahdollisuus. Sitten toinen asia, nyt on alettu spekuloida sen suhteen, kun ajatellaan tätä vakausvälinettä, ehkä pitäisi ryhtyä vielä lisätoimiin, esimerkiksi käyttää maiden kultavarantoja, jotta tämä väline saisi enemmän voimaa taakseen. Ja tämä osoittaa kansallisille markkinoille, että me itsekään usko siihen, että se, mistä päätettiin pari viikkoa sitten, olisi riittävää. Ja näin ollen tilanne on entistä epävarmempi. No sitten, meillä ei ole selkeää viestiä siitä, että G20-valtiot puhalta, vetäisivät yhtä köyttä. Jotkut yrittävät antaa neuvoja, esimerkiksi Yhdysvallat ei kuitenkaan ole paremmassa tilaisuudessa kuin Eurooppa, ja kiinalaiset, siellä on mahdollisuus, että 1,3 miljardia menee hukkaan roskalainojen muodossa. Ja sitten tietysti kaikki Kreikkaan liittyvät ongelmat. No sitten kolmanneksi G20-kokouksessa tietyt valtiot tekivät selväksi, että eivät aio muuttaa asennettaan tulevaisuudessakaan, vaikka se tälläkin hetkellä on jo kehno. Eli tämä luo epävarmuutta markkinoille, emmekä ole lähettäneet myönteistä merkkiä markkinoille. Enkä nyt tiedä, onko nyt järkevää johdattaa mitä tähän tilanteeseen. Thank, thank you for, for this question. I, I will try to, to answer. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Yritän vastata kysymykseen, mutta puheenjohtajan maana me emme osallistuneet Kannin kokoukseen, sillä nythän enää ei puheenjohtajamaan edustaja tähän kokoukseen osallistu, mutta voimme jakaa tässä näkökulmia. Tietenkin meillä on vielä puutetta poliittisesta yhteisymmärryksestä, jota tarvitaan tällaisessa vakavassa tilanteessa. Mielestäni tämä tuskin jää vuoden viimeiseksi kokoukseksi. Voimme odottaa, että enemmän kokouksia tullaan järjestämään tällaisilla foorumeilla. Ja keskustellaan yhä ja pyritään järjestämään tämä ongelma, joka meillä nyt on käsissämme tällä hetkellä. Mitä tulee sitten tähän kokoukseen, yksityiskohtaisemmin me tulemme keskustelemaan G20-kokouksesta ja sen jälkiseurannasta ja tietenkin luonnollisesti myös Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkipuintia käydään huomenna ECOFIN kokouksessa. Ja uskon, että eräitä asioita, joita täällä on tänään käsitelty parlamentissa, tullaan käsittelemään huomenna tarkemminkin. Pyrimme löytämään vastauksia, mutta tällä hetkellä – en ole sellaisessa tilanteessa, että voisin teille parempia vastauksia näihin kysymyksiin vielä esittää. Tän Udo. Ja, es ist gut, dass äh, Staatssekretär noch... On hyvä, että valtiosihteeri on vielä meillä täällä joukossamme, että me voimme keskustella näistä kysymyksistä. Kollega Hybnerin eräs kysymys on vielä vastaamatta, nimittäin se, että miten me nyt tämän vaikean kasvutilanteen takia jatkossa toimimme. Hän sanoi aivan oikein, että tässä, jos vain kurja tiukennetaan, niin kasvua ei tule. No sitten kuulimme neuvoston puheenjohtajamme, kuulimme komissaaria ja molemmat sanoivat, että että meillä on tällaisia toimenpiteitä, jotka pitä, joiden pitäisi lisätä luottamusta, että kriisi laukeaisi. Nyt minä kysyisin neuvoston puheenjohtajalta, Tehän olitte itseään sitoutunut tähän markkinalainsäädäntöön. Siis kasvu sanoo neuvosto ja komissio, me emme voi näitä eh, stimuloida, vaan meidän täytyy tämä euroobligaatio asia ratkaista. Tässä eh, talossa eh, Goebbels muun muassa ja muut ovat puhuneet lyhyeksi myynnin kieltämisestä. Me tarvitsemme yli vuoden, jotta saamme sellaisia instrumentteja käyttöömme, E, kesällähän tämä obligaatioasia sitten ryöpsähti liikkeelle. Neuvosto on e, kyllä blokannut tätä asiaa, mutta kuitenkin sanovat, että me saa maksua ennen kuin me olemme talouden sääntelyn ja euroobligaatioasian ratkaisseet. No meillä on sitten varjopankkeja näitä hedge-rahastoja. Siis eh, neuvosto on estänyt lainsäädännön eh, kehittymisen ja kuitenkin nyt sitten G20-kokouksessa tulee, eh, tulee esille näkemys, jonka mukaan roskapankit ovatkin ongelma. Miten kauan, siis tämä koske teitä henkilökohtaisesti, koska tiedän, että te tuette näitä asioita, mutta tämä koskee neuvostoa. Kuinka kauan kansalaisia huijataan silloin, kun pitäisi kutsua nimellä kriisinratkaisuvälineitä. E, tässä vain huijataan eikä, eikä anneta vastauksia. Tämähän on luottamuksen peruskysymys. Ja kun ei edes sanota, että mi, millä e, nimillä toimitaan ja mitä välineitä on. Odotetaan vielä lainsäädäntöä ja ehkä tilanne paranee tulevaisuudessa, mutta tämä on aivan sietämätöntä, koska tässä koko ajan vain asioita lykätään ilman, että niitä ratkaistaan. Kukaan ei ole vastuussa, kellään ei ole mitään osuutta tähän asiaan. Minun mielestäni täällä on todellinen suuri demokraattinen aukko. Ja tämä ei ole parlamentissa, vaan se on neuvostossa. Meidän täytyy tehdä jotakin, ja tämä kuuluu myös tässä tähän taloushallinnon pakettiin. Meillä on yhteispäätösmenettelyssä sixpacki ja meillä on Europlus-paketti, joka on neuvostossa, sitä emme ole täällä nähneetkään parlamentissa. Sitten meillä on vanhat kannat, kuten tämä kuulemismenettely ja parlamentin pitäisi olla mukana tässä. Mutta nyt tässä on kaikki tapahtunut neuvoston toimesta ja kaikki tapahtuu pimennossa. Tämä haittaa voimakkaasti Euroopan uskottavuutta. Pitää toimia julkisuudessa ja kertoa, kuka tekee mitä. Thank you for, also for this question. I, I, I would start from... Kiitoksia vastauksena. Aloitan jälleen kerran eurooppalaista ohjausjaksosta, joka on pääaihe tässä keskustelussa. Tässä en tällä hetkellä menisi nykyistä järjestelmää muuttamaan ennen kuin olemme nähneet, mitä tuloksia tästä ensimmäisestä tai tästä pilottiohjausjaksosta on koitunut. Ensi vuonna uskoakseni on ensimmäinen hyvä hetki keskustella näistä tuloksista eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja tietenkin ohjausjakson tulevaisuudesta ja läpinäkyvyydestä, jonka toitte esiin. Toitte tämän läpinäkyvyyskysymyksen siis esiin jo nyt Euroopan parlamentti voisi ottaa tämän asian ensi vuoden työlistalle mukaan. Kuten sanoin tällä hetkellä, en halua arvioida vielä, miten ja kuinka komissio on suosituksensa tehnyt ja laatinut, voimme arvioida niitä myöhemmin, kun ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi tai sitten eivät. Ne tulee eurooppalaisen ohjausjaksoon. Voimme vain tällaisia pieniä teknisluontoisia havaintoja tehdä, tällä hetkellä, joten en keskustelisi tästä asiasta nyt. Tässä asiassa teillähän on sananvaltaa dialogi toimielinten välillä ja sen vahvistaminen talouspolitiikassa ja myöskin tämän eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, sillä Tämähän on tietenkin se puitteissa tällaiselle keskustelulle. Niin, tässä kontekstissa haluaisin muistuttaa, että kun puhuttiin Sixpackista ja kun sitä sovittiin, niin me myöskin tuolloin jo aloitimme tällaisen vuoropuhelun. Ja tämä kokous on hyvä todiste tästä vuoropuhelusta. Sitten tietenkin haasteena on se, kuinka saamme tämän vuoropuhelun muutettua hyvin dynaamiseksi ja hyvin eläväiseksi muuttuvissa tilanteissa. Sillä eurooppalainen ohjausjakso on tietynlainen aikataulu, mutta sitten todellisuus ja todellinen maailma ulkopuolella, toimielinten ulkopuolella tietenkin muuttuu hyvin nopeasti. Ja näin on tapahtunut muutamien viime isten vuosi neljänneksien aikana. Joten on hyvin vaikeaa löytää hyvää kompromissia tämän taloudellisen vuoropuhelun aikataulun laatimiseen. Ja tulee kasvuun, te myöskin mainitsitte tässä kasvun euroalueella – se taantuu, tämä on totta. Ja tässä Euroopan keskuspankin päätös laskea korkotasoa on yksi niistä päätöksistä, jotka liittyvät kysymykseen, kuinka selvitä tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, joka pahenee – Tämä ei ole ainut ratkaisu. Se ei ole tehokas, jos kaikki jäsenmaat eivät samanlaista verotuspolitiikkaa harjoita, mutta kuten komissaari Rehn sanoi, me olemme tilanteessa, jossa valtion velkojen korkea taso on ongelma ja jopa kolmen A luottoluokituksen mailla nykyisin tilanne voi olla kestämätön. Tässä tilanteessa olisi järkevää siirtyä toisenlaiseen politiikkaan niissä maissa, joissa valtiovelka on pienempi ongelma, mutta kuten tässä myöskin Puolan edustaja aikaisemmin sanoi, on hyvin vähän tällaisia maita Euroopassa tällä hetkellä. Ja klassinen talouspolitiikka, missä keskuspankki rahoittaa alijäämää, on ilmeisesti luettu pois, sillä sen perussopimukset kieltävät. Tilanne on erittäin monimutkainen. Tietenkin näistä kaikista ongelmista tullaan keskustelemaan todennäköisesti tänään. euroryhmän kokouksessa tänä iltana ja myöskin huomenna Ekofinissa. Sillä ymmärrämme, kuinka vakava tilanne on. Ja päätän tähän. Kiitos now Edward Sikluna and Werner. Sikluna ja Langen vielä, eli te kumpikin vielä. Meillä on enää viisi minuuttia aikaa tähän osioon. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> I think the question will carry on from, yeah. from where Udo has left. Niin, ajattelin jatkaa siitä, mihin Udo jätti puheenvuoronsa. Monta vuotta ja viimeinen, viimeinen perussopimuksen muutoskin puhuu eurosta yhtenäisenä alueena ja yhtenäisenä, niin miksi me käsitelle, käsittele tätä tällä tavalla? Kun 90 prosenttia menee velkarajasta yli, niin silloin täytyy, täytyy tehdä jotakin. Me olemme samaa mieltä kaikki, mutta miksi maat, kuten Kreikka ja muut, joiden velka ylittää tämän prosenttimäärän, niin miksi tämä on sitten benchmark? G20 on siitä mieltä, että euroaluetta on vaikea rahoittaa. Katsotaan koko aluetta. Siellähän on ylijäämää paljon enemmän kuin millään muulla alueella. Ja velat ovat vähemmällä, alemmalla tasolla kuin USA ja Japanissa. Joten me, jos me puhumme kasvusta ja jos me puhumme tästä stimuloinnista, niin meidän täytyy puhua koko euroalueesta yhtenäisenä sitten meidän täytyy katsoa, että mille maille eh, tämä on mahdollista eh, rahallisesti. Joillekinhan se on. Toiset maat taas eivät voi toimia samalla tavalla. Me emme voi vain ottaa niitä maita ulos sieltä benchmarking maiksi, joilla on velka yli 100 prosenttia ja sanoa, että heille ei voida mitään tehdä. If you want, come in now. Kiitos, Werner. Äh, ich möchte mich ausdrücklich... Kiitoksia. Haluaisin erityisesti tukea sitä, mitä kollega Bulman sanoi. Se, että eurokriisissä ei ole pelkästään keksitty uusia välineitä, vaan katsotaan, että joko komission ei luoteta tai sitten parlamenttiin ei haluta ottaa kantaa, tai sitten katsotaan, että tämä päätös menee päätöksenteko kestää liian pitkään. No, hallitusten välinen menettely, mielestäni se on väärä etenemistapa tässä. Meidän täytyy nyt miettiä demokraattisia syitä. Ja jos nyt katsotte sitä, mitä viimeisessä kymmenessä huippukokeessa on käsitelty puolentoista vuoden aikana, jos meillä olisi ollut aktiivinen komissio, joka olisi tehnyt ehdotuksia ja joka olisi noudattanut Lissabonin sopimusta, joka nimenomaan sisältää määräksen siitä, että suoraan valittu parlamentti on mukana yhteispäätösmenettelyssä neuvoston kanssa ja vielä kaksinkertaisen enemmistön turvin, eli 65 prosenttia kansalaisista ja kaksi kolmasosa jäsenvaltioista. No tätä sääntöä nyt ei ole noudatettu. Ja nyt tilanne on niin paha, että meidän täytyy miettiä, onko Lissabonin sopimus tässä mielessä demokraattinen edistysaskel ja onko se epäonnistumassa, mikäli hallitukset ja ministerineuvostot eivät pysty turvaamaan rahoitusta. Ja jos komissio vain sitten välttelee vastuutaan, tästä on monia esimerkkejä. Esimerkiksi kun muistetaan, että Ruotsi, jolla ei ole eurosta opt-out-oikeutta, ja sitten sitten Ruotsia ei kehoteta liittymään euroalueen. Ainoastaan Tanskalla ja Iso-Britannialla on oikeus jäädä euroalueen ulkopuolelle. Tämä on mielestäni aika skandaali, vähän niin kuin sekin, että artiklassa 122 pelastustoimissa siellä puhutaan hallitusten välisestä ratkaisusta. Mielestäni tämä menettelytapa, mikäli Euroopan edellinen oikeuteen perustuva alue, se ei enää ole toteutettavissa. Ja siksi valtioiden ja hallitusten päämiesten pitää nyt miettiä asioita, ja puheenjohtajavaltio Puola on nyt hankalassa tilanteessa niin kauan, kun esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla on sääntelyä. Iso-Britannia vain estää asioita, koska siellä käytetään hyväksi sitä kaksi, kaksinkertaista enemmistöä, koska ratkaisu ei löydy. Ja tähän Puola ei pysty vastaamaan, ja sitten muu euroalue, eikä myöskään muilla 27 jäsenvaltiolla. Thank you for this uh, question. On first uh, question. Kiitoksia. Ensimmäiseen kysymykseen vastaisin, että kyseessä ei ole toimielin, joka katsoisi Euroota, Euroopan unionin kokonaisuutena, koska tässä on kyse vain rahoitusmarkkinoista. Eli miten rahoitusmarkkinat saamaan uskomaan, että tämä on vain yksi ala ja todennäköisesti uskon, että kriisin jälkeen ja kun on uudistettu taloushallintoa Euroopan unionissa, me olemme sitten lähempänä tällaista ajatusta yhdestä yhteisestä eurooppalaisesta euroalueesta. Ja sitten tämä kysymys. Toivottavasti siihen löydetään ennen vastaus. No sitten rahoitusmarkkinat näkemät Euroopan unionin tai euroalueen alueena, jolla on yksi valuutta, mutta kuitenkin erilaisia entressejä, budjettipolitiikkaa ja eri tasoista velkaantumista. Ja siksi on vaikea saada vakuuttuneisuuksi. Ja tietysti tällaiset tilanteet ovat vaikeita hallita eurooppalaisissa toimielimissä. Ja siksi mielestäni tämä tilanne on niin monimutkainen. Eli Kreikka on tietysti ainoastaan yksi esimerkki siitä, miten monimutkainen tämä tilanne on. Mutta kymmenen vuoden jälkeen euroalue on on edelleen valuutta, optimaalinen valuutta-alue. Sitten tämä toinen huomautus, eli tämä, se, että eurooppalainen lähestymistapa eri asioihin on parempi kuin hallitusten välinen toimintatapa. Ja tietysti olen samaa mieltä tällaisesta kommentista. Tämä on kuitenkin tulosta tämänhetkisestä tilanteesta ja euroalueen maiden tilanne on erilainen kuin muiden maiden, joissa ei ole euroa. No Puola on taas esimerkki maasta, joilla ei ole opt-out-mahdollisuutta eurosta. Ja meidän on tietysti pakko, ja tiedämme, että meidän on pakko liittyä euroon jossain vaiheessa. Mehän olemme jo nyt euroalueen maa, jolla on oikeudellisia erivapauksia. Ja tässä kysyttiin myöskin kansanäänestyksestä – No maissa, joilla ei ole opt-outtia, mielestäni ei ole mitään mieltä järjestää kansanäänestystä, koska me olemme jo sopineet euroon liittymisestä vuonna 2004, silloin kun liityimme Euroopan unioniin. Ja meillä on siis euroalueella maan status, jolla on eri vapauksia. Kiitos. Kiitoksia. Eli näin päätämme tämän julkisen kuulemisen. Sanoisin vielä, että perussopimusten nojalla Euroopan unionin valuutta on euro. Ja näin ollen, vaikka onkin vielä maita, joiden ei välttämättä tarvitse liittyä euroon, se tarkoittaa, että niillä on kuitenkin edelleen oikeus liittyä euroon. Ja tietysti on koko EUn etu, että euro menestyy. Kiitoksia, että toimitte tällä sijaisena ja sitten me siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitos. No niin, sitten kohta neljä. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä Euroopan unionissa. Itse olen esittelijä koska kukaan muu ei ollut tästä kiinnostunut. No ihan lyhyesti voisin alustaa tämän aiheen. Ja tiedän, että Eurostat on paikalla. Ehkä hekin voivat kertoa meille vähän tästä asiasta. Varjoesittäjät, jotka nyt ovat paikalla, ehkä myöskin pitäisivät sitä hyödyllisenä. Eli nyt ihan muutama kohta ja sitten seuraavaksi Eurostat ja sitten varjoesittelijät voivat käyttää puheenvuoron. Meillä nyt ei ole tähän kuitenkaan paljon aikaa. Tämä ehdotus on uudistusta Euroopan kansallisten ja alueellisten tilinpitosääntöjen uudistaminen vuodelta 1995, ja siitä tulee ES 2010, mikäli tämä lainsäädäntöteksti hyväksytään. Teksti pohjautuu sille, että YK on kansallisen tilinpidon järjestelmän uudistettu. Se hyväksyttiin vuonna 2008, mutta kaksi EC, EU 2010 on yksityiskohtaisempi kuin kansallisten tilinpitojärjestelmien säännöstö, mutta 2010 on kuitenkin sen kanssa yhteensopiva. Tekstissä on itse asetus plus kaksi liitettä. Liitteessä yksi on yhteisiä standardeja, määritelmiä, luokitelmia ja kirjanpitosääntöjä, joita pitää noudattaa, kun toteutetaan kirjanpitoa. Ja sitten liitteessä B on sitten tietojen siirtämisen liittyvä säännöstö. Neuvosto on hyväksynyt liitteen yksi ilman huomattavia muutoksia ja työstää nyt tätä liitettä B. Ja tämä nyt käsittely varmaan kestää vielä useita kuukausia. Ehdotus on yli tuhat sivuinen ja se on aika tekninen, mutta meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa sen poliittista merkitystä. Ehdottaisin, että pidämme tätä puitteena ja lähdemme tästä tekemään työtä myönteiseen suuntaan ja odottelemme, että saamme lisätietoja eri lähteistä. Erityisesti katsomme sitä, mitä neuvosto tekee, kun ne työstävät näitä eri taulukoita. Tässä on neljä aihealuetta, jotka mielestäni esitätte, niin varmaan alustavasti ovat mukana. Ensinnäkin aikaisemmin, kun puhuttiin tutkimus- ja kehityskustannuksista armeijalalla, nämä kulut on aliarvioitu bruttokansantuotteessa. Eli bruttokansantuotte on lisääntynyt 2 prosenttia johtuen näistä muutoksia ja tämä tapahtuu globaalisti. Tämä ei varmaan vaikuta mitenkään kielteisesti asiaan, mutta otan tämän nyt esille, jotta olette tästäkin tietoisia. Sitten delegoidut säädökset. EKP on pyytänyt, että tämä ratkaistaisiin etukäteen ja sitä ei otettu mukaan tämän valmistelevan työhön, koska Euroopan keskuspankki haluaa varmistaa, että delegoidulla säädöksillä on järkeä taloudellisesti, mutta tietysti Euroopan keskuspankki käyttää valtavasti tilastotietoja, joten meidän täytyy miettiä, miten EKPn rooli kirjataan mukaan siinä mielessä, että normaalistihan se ei ole mukana lainsäädännössä. Sillä on kuitenkin erityisintressejä, joten meidän täytyy miettiä, miten haluamme edetä tämän asian suhteen. Sitten liitteessä B tietojen siirron osalta. Siinä keskustellaan, kuka lähettää mitäkin kenelle ja mihin – Tällä hetkellä tämä lähetetään 85 päivän sisällä sen jälkeen, kun se on laadittu, ja Eurostat haluaisi saada sen 80 päivän sisään, ja EKP, Euroopan keskuspankki, haluaisi supistaa tätä aikaa, koska mitä nopeammin he saavat näitä tietoja, sitä parempi. Jäsenvaltioiden mielestä tämä on aika iso taakka, erityisesti koska ne ovat supistamassa kansallisia, kansallisten tilastolaitosten budjetteja osana säästötoimia. Ja mielestäni me tarvitsemme näitä tietoja reaaliajassa mahdollisimman nopeasti. Ja meidän pitäisi miettiä lisäkiinoja, joilla tässä, tähän voitaisiin päästä, mutta se on nyt sitten hiukan eri asia. Lopuksi meillä on vielä vaihtoehtoja sen suhteen, mitä tietoja kerätään. Näistä päätettiin vuonna 1993 Eurostatissa – kun valmistettiin ESA 95 sopimusta. Ja tällä hetkellä jäsenvaltioilla on, valtios, äh, on mahdollisuus esittää vastalauseensa. Eli tässä on asioita, joista voisimme keskustella tämän mietinnön puitteissa, mutta ehkä nyt sitten voisimme antaa puheenvuoron Eurostatille ennen varjoesittelijöitä. He voisivat muutamalla sanalla vielä kertoa tästä asiasta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. President. And, um, I, I... Kiitos. En voi, tai siis te, olette, otittekin käsitelleet jo melkein kaikkia asioita. Kuten te sanoittekin, niin tässä Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä on otettu kansallinen kansantalouden tilinpito mukaan ja tässä sovelletaan omia varoja, rakennerahastoja vakaus- ja kasvusopimusta, julkisen rahoituksen valvonta ja myöskin talouden analyysit ovat tässä mukana. Tämä tulee 15 vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen asetus hyväksyttiin, ja tässä nyt ei ole mitään perustavanlaatuista muutosta. Ja tämä vaikutusarviointi, kuten te sanoitte, niin tässä on suurin piirtein 2 prosentin eh, tasossa BKTstä näiden muutosten myötä. Suuri muutos, jota me ehdotamme, on eh, tutkimuksen ja kehityksen pääomittaminen samoin sotilassektorilla. Ja sitten omistajamuutosasiat. muutosasiat ja tämä on hyvin tärkeää talouden analyyliseille. Syö myöskin tarkastellaan eläkejärjestelmiä ja niiden vertailtavuutta. Teknisesti neuvostossa on paljon käsitelty näitä metodologisia muutoksia, koska meillä on vielä tämä siirto-ohjelma menossa. Me ymmärrämme jäsenvaltioiden näkemyksiä että tässä budjettileikkausten ajassa ja kriisiajassa niin nämä transismio-ohjelmat ovat vaikeita hyväksyä. Kuitenkin me uskomme, että talouden muutosten parempi tarkkailu 15-20 tulevan vuoden aikana on sellainen asia, että näitä transmissio-ohjelmia tarvitaan. Sillä tavalla me voimme ehdotuksemme ytimen pitää paikallaan. Me yritämme välttää poikkeuksia järjestelmästä ja sitten tutkimuksen ja kehityksen eh, pääomittaminen ja eläkejärjestelmän mukaanotto, niitä pitäisi tukea. Tällä tavalla me saamme parempaa tietoa talouselämästä ja kuten pari viime vuotta on osoittanut, eh, niin on tiettyjä aukkoja ja heikkouksia siinä tavassa – jolla me keräämme tietoa talouden kehittymisestä ja toivomme, että tämän ehdotuksen myötä tästä, tähän saadaan hyödyllisempi näkökanta. Haluaisin mainita yhden asian, edelegoidut säädökset. Me olemme ehdottaneet Eh, niiden päivittämistä ja laajaa käyttämistä. Ja mielestämme tämä onkin tärkeää, koska talouden eh, muutokset ovat yhteiskunnassamme hyvin nopeita. Ja siksi me tarvitsemme myöskin nopeaa päivitystä näihin menetelmiin, joilla me tarkastelemme kansantalouden tilinpitoasioita. Me valtiot eivät ehkä ole tästä niin innostuneita, mutta me uskomme, että tämä on joustava tapa luoda lainsäädäntöä. Siksi me näin ehdotamme. Ja toivomme, että saamme tukenne tälle. Me olemme monilla tavoin ottaneet mukaan EKPn, keskustelleet sen kanssa aivan jokapäiväisessä työssä olemme näitä asioita käsitelleet ja tilastoja, koska olemme halunneet ratkaista ongelmat. Um, Kiitoksia. Täällä on myöskin neuvosta paikalla, joka halusi käyttää puheenvuoron. Yleensä näin ei tehdä, mutta ihan mielelläni teen nyt tällä kertaa, kunhan ette puhu liian pitkään. Eli kuka haluaa sieltä käyttää puheenvuoron? Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, tak naprawdę chcieliśmy tylko... Kiitoksia puheenjohtaja. Me halusimme vain sanoa hyvin lyhyesti, eräitä asioita halusimme ilmaista mielipiteemme, mutta te teittekin sen jo, hyvä puheenjohtaja. Halusin kuitenkin muutamia asioita vielä mainita, sellaisia, joihin on kokouksessa viitattu. Mitä tulee tietojen levityskysymykseen. Tästä pitäisi myöhemmin keskustella. Tämä on horisontaalinen keskustelu. Me emme voi tästä seuraavasta taulukosta liitteessä B vielä keskustella. Sitten mitä tulee derokaatioihin, pyytyihin, tämäkin on jotakin, mistä pitää keskustella myöhemmin, kun tämä kysymys on käsitelty, koska yksi näistä asioista vaikuttaa toiseen. Pelkäänpä, että meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa keskustella oman puheenjohtajuuskautemme aikana näistä asioista. Kiitos. Kiitos, Teodor. Much, Mrs. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt on hyvä hetki vahvistaa kansallista ja alueellista kirjanpitojärjestelmää Euroopassa. Ja jos me katsomme, että uusien asetusten kautta, jotka liittyvät taloushallintoon, voisimme saada aikaan tällaista korrelaatiota bruttokansantuotteen kasvun ja julkisten menojen kasvun välillä, niin sitten voidaan nähdä, että edistystä on tapahtunut ja me olemme hyvin riippuvaisia talouspolitiikassamme. kansallisten tilitietojen luotettavuudesta, ja siksi on hyvä aika nyt vahvistaa tätä menettelyä. On hyvä saavutus, että pidimme kiinni siitä periaatteesta, että käytämme satelliittitilejä, jotta voimme rekisteröidä kaiken tyyppisen toiminnan, jota ei voida ilmaista rahallisesti. Ja hyvin paljon keskusteltiin esimerkiksi saasteiden vaikutuksesta tai miten määritellään hyvinvointi – eri jäsenvaltioissa. Vaikka neuvosto jo hyväksyikin tämän liitteen A, mielestäni tässä keskustelussa, ehkä kun ajatellaan tulevaisuutta, niin Euroopan komission ja Eurostatin pitäisi pohtia vielä – esimerkiksi inflaatiota. Miten inflaatio otetaan huomioon bruttokansantuotteessa, koska on ero infla- kulutusinflaation, siis kansalaisten osalta, ja sitten bruttokansantuoteinflaation välillä. Kun on parin prosentin kasvua ja sitten pari kolmen prosentin inflaatiota – niin kaikki virheet inflaatiokirjanpidossa vaikuttavat merkittävästi bruttokansantuotetasoon. Ja vielä meidän pitää tutkia, miten kansallisista tileistä heijastuvat rahoituspalvelut – Mielestäni emme myöskään käyttäneet riittävästi sosiaalisen tilinpitomatriisin mahdollisuuksia. Eli meidän täytyy analysoida sitä, millaista kehitystä tapahtuu eri sektorien tilinpidossa. Niin, nyt odottelemme teidän raporttiamme ja odottelemme yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Kiitos, Tän Edward. Schön. Definit- Kiitos Sharon. Eh, tietenkin meidän näkemyksemme näistä perustilastoista eh, eh, näissä kansallisissa alueellisissa tilinpidoissa on, on, on, on hyvä, että nyt tähän on ryhdytty. On hyvin hyödyllistä, että me sopeutamme näitä asioita ja, ja kaikki nämä tarkistukset sitten tehdään, mitä tarvitaan. Emmekä mene itse järjestelmää vastaan. Miten BKT, aivan kuten sanoitte, sitä käytetään mitta, mittaamiseen hyvin monia, monia asioita, monen asian mittaamisen kasvua ja näin edelleen. Mutta on harmi, että e, se on hyvin puutteellinen mittatikku ja ihmiset eivät sitä ole huomanneet. Siihen ei e, kuulu esimerkiksi kotitaloustyö. E, se mittaa julkista sektoria ja kuitenkin monissa maissa julkinen sektori on hyvin suuri, 30 prosenttia, jopa yli 50 prosenttia. Eikä ollenkaan tätä tuottoa mitata, vaan siinä vain tätä e, e, inputtia. E, siellä on paljon ihmisiä töissä, mutta tuottavuus on huono. Sitten toisaalta alueet jotka työllistävät paljon ihmisiä, eivät työllistä paljon ihmistä ja kuitenkin tekevät hyvää tuottoa, niin ne eivät näy näissä BKT-tilastoissa. Tämä tilipito, siellä ei ole ollenkaan ympäristösektoria. Me puhumme vihreistä työpaikoista, mutta meillä on paljon valmistusteollisuuden sektoreita ja pilottihankkeita joita myöskin Eurostat on tutkinut. Toivoisimme, että nämä olisivat mukana. Valmistusteollisuus ja teollisuus, niin siellä pitäisi olla alakategoria, jossa olisi vihreät työpaikat. Nehän ovat tulevaisuuden kannalta lupaavia. Kaiken kaikkiaan siis mielestäni tämä asia on hyvä, että se on nyt tullut esille ja minä kovasti odotan tätä mietintöä ja minä olen yksi varjoesittelijöistä. Tulen tekemään työtä sen eteen, että mietinnöstä tulee hyvä. Well, thank you very much, as I... Kiitoksia. Niin kuten sanoin, toimin nyt puheenjohtajana ja olisi ehkä hyvä, jos saisin parilta varapuheenjohtajalta vähän apua. Nyt haluaisimme saada siis mietintöluonnoksen valmiiksi joulukuussa – ja määräaikatarkistusten jättämiselle on sitten 18. tammikuuta. Ja tästä keskustellaan sitten helmikuun lopulla ja äänestys on sitten 20. maaliskuuta ja sitten toukokuun ensimmäisessä täysistunnossa. Ja mahdollisimman paljon yritämme ottaa näitä ajatuksia mukaan tähän mietintöön. Ja sitten meillä on vielä aikaa hioa viimeisiä yksityiskohtia, riippuen siitä, mitä muuta sitten havaitaan tällä välillä. Kiitoksia. Sitten siirrymme esityslistalla kohtaan viisi. Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin muuttaminen. Esittelijä on Lulling. Philip Lambert pyytää anteeksi. Hän ei nyt päässyt tämän käsittelyyn, koska hän on nyt jossain muualla. Mutta Astrid, silloin puheenvuoro, ole hyvä. Madame la Présidente. Euh- Kiitoksia rouva puheenjohtaja, viimeisen keskustelun aikaan, joka oli 31. elokuuta, minä selitin, että meidän tarkoitus tehdä uudelleenarviointi energiatuotteiden verotusta koskevasta direktiivistä. Tässä on komissio ehdottanut jotakin laajempaa kuin vain olemassa olevan tekstin uudelleen laatimista. Se on tällaista aivan valtavaa Kopernista muutosta tässä ehdottanut, jolla olisi pitkäaikaisia vaikutuksia. Selitin myöskin, että olen monimutkaisessa tilanteessa. Ehdotuksessa on ristiriitaisia kommentteja. Ja myöskin tässä nojasin paljon kollegoihin, varjoesittelijöihin ja muihin. Sen jälkeen, kun kävimme tämän kysymyksen parissa raskaasti töitä ja kuultiin tässä ministerien ja tullihallinnon edustajia ja erilaisten eturyhmien, ammatillisten ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Kaikki ymmärsivät, kuinka tärkeä tämä teksti on, mutta meillä oli hyvin erilaisia tulkintatapoja. Lopulta uskasin kuitenkin tämän mietintöluonnoksen esitellä. Yritin saada aikaan teksti, joka on tasapainoinen ja koherentti joka voisi olla kompromissin pohja neuvostossa. Meillä on nyt tämän mietintöluonnoksen myötä konkreettinen ehdotus ja toivon, että se otetaan hyvin kollegoiden parissa vastaan. He voivat tietenkin tehdä tarkistuksia. Mitä tulee periaatteisiin, puheenjohtaja, haluaisin alleviivata, että Tämä kysymys on erittäin tärkeä Eurooppa 2020 strategian toteuttamiselle, mitä tulee hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen. Tämä on hyvin perustavanluontoinen teksti, mutta näin laaja kysymys kuin energiatuotteiden verotus Euroopan unionissa ei voi luonnollisesti rajoittautua siihen, että otamme poliittisia, ilmastopoliittisia rajoitteita huomioon ja myöskin ympäristörajoitteita. Minä uskon, että energiapolitiikan päämäärien ja teollisuuspolitiikan päämäärien on huomattava muodostuvan ihan omia tärkeitä päämäärien. Ja tässä on hyvin erilaisia näkökulmia, jotka voivat olla ristiriitaisia ja olen pyrkinyt ottamaan kaikki huomioon, jotta voisimme tässä luoda hyviä aloitteita. Tämän minä olen pyrkinyt saamaan aikaan. Olen muokannut erilaisia ehdotuksia tässä mietinnössä. Ja saman ajatuksen mukaisesti uskon, että olisi hyvä, että pyrimme suurempaan yhteneväisyyteen eri kysymysten kesken, eri energiakysymysten kesken, joita nyt eri toimielimissä käsitellään ja parlamentissa käsitellään. Esimerkiksi nyt tulee energiatehokkuusdirektiiviin, joka tällä hetkellä on toisen Euroopan parlamentin valiokunnan käsittelyssä. Meidän täytyy myöskin päästä yksi ymmärrykseen peruslinjoista, mitä tulee energiapolitiikkaan Euroopassa. Sen on osittain vielä auki oleva kysymys haluaisin näitä ajatuksia tuoda tässä esiin. Sitten itse tekstiin minä haluaisin tätä komission lähestymistapaa tukea. Se pyrkii verottamaan energiaa kahden periaatteen mukaan sekä hiilidioksidipäästöjen että energiasisällön mukaan. Tämä järjestelmä on loogisempi ja koherentimpi kuin edellinen järjestelmä ja luonnollisesti se tukee energialähteiden parempaa käyttöä ja vähemmän saastuttavien energioiden käyttämistä. Ja meidän pitää tämä lähestymistapa säilyttää mielestäni. Ja sitten tämä 20 euron vero hiilidioksiditonnia kohti voisi tuoda 20 miljardia euroa verotuloja Euroopan unionin jäsenmaille vuoteen 2020 mennessä, ja tämähän ei ole mikään pieni määrä nykyisinä vaikeina budjettiaikoina. Ja sitten näihin konkreettisiin kysymyksiin uudessa komission ehdotuksessa, eli jäsenmaiden suhteellisuuskysymyksen kunnioittamiseen, mitä tulee minimitasoihin, joita Euroopan unioni on määritellyt. Tässä kuulin paljon eri tahoja tämän kysymyksen suhteen ja otin huomioon jäsenmaiden kannan. Ne kaikki kahta, kolmea, neljää lukunottamatta olivat tätä vastaan hyvin selkeästi me parlamentissa joudumme ottamaan poliittiset realiteetit huomioon, vaikka tässä ei ole yhteispäätösmenestely kyseessä. Meidän roolimme ei ole sellainen, että me ehdotamme jotakin, millä ei ole mitään mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi. Meidän tehtävämme on enemmänkin ehdottaa kompromissia, jonka neuvosto voisi hyväksyä. vaikka näin olisimme ehkä vähemmän kunnianhimoisia kuin komission alkuperäinen ehdotus. Mitä tulee sitten toimielin kysymyksiin, meidän täytyy ottaa huomioon, että suhteellisuusperiaatteen kunnioittaminen jäsenmaissa koskettaa suoraan verotustasoja, joita käytetään eri energioiden suhteen 27 jäsenmaassa. Tähän asti kyseessä oli sellainen tilanne, että minimitaso se sääntö, joka oli voimassa. Suhteellisuusperiaatteella olisi suuria vaikutuksia, ne loisivat epätasapainoa. Ja tämä on kaikkein selkein merkki niistä suurista muutoksista. Tämä koskettaa suurta osa jäsenmaista. Me tulee teollisuuspolitiikkaan laajemmassa merkityksessä melko suuri dieselin hinnan nosto suurimmassa osassa jäsenmaita. Esimerkiksi Saksassa nosto olisi 21, 31 senttiä per litra – Tämä aiheuttaisi paljon ongelmia, enemmän ongelmia kuin tällä toimella pystyttäisiin ratkaisemaan. Euroopalla on nykyisin kilpailuetu, joka on hyvin suuri, mitä tulee teknologisen diesel moottoreiden kehitykseen verrattuna muihin maailman osiin. Ja tämä teknologinen etuhan on hyvin suuri Euroopan unionissa verrattuna muihin talousmahteihin. Ja mielestäni ei ole järkevää saada teollisuutta, eurooppalaista autoteollisuutta, joka on hyvin vahvan kolmansien maiden kilpailun kohtaama kärsimään tällaista suurta shokkia, vaikka kausi olisi kymmenen vuotta, se ei näitä vaikutuksia voi lieventää. Sitten kolmas argumentti, joka vastustaa tätä suhteellisuutta, koskettaa kuluttajahintoja. Inflaatioriski, jonka tämä korotus tiettyjen polttoaineiden suuri korotus aiheuttaisi, on sellainen, että sitä ei voida välttää erityisesti, koska osa jäsenmaista on tilanteessa, joissa julkisen talouden huonon tilan vuoksi, tästähän olemme keskustelleet nyt koko päivän, ne eivät voi esimerkiksi polttoaineen verotusta laskea. Kuluttajat kärsisivät aivan kuten koko erityisesti liikenne, julkinen liikennesektori, sitä kohtaisi erittäin suuri hintojen nousu, vaikka energian hintojen kehitys tällä hetkellä jo on suurin inflaation lähde. Keskuspankki on määritellyt, että se on 13-16 prosenttia meillä on 3 prosentin inflaatio erityisesti, koska öljyn hinta on noussut 13-16 prosenttia vuodessa. Eli olen sitä mieltä, että pitäisi ehdottomasti välttää lisäämästä vielä entisestään sellaisia mekanismeja, jotka lisäisivät hintojen nousupainetta, kuten tämä komission ehdotus tätä vastaan minä ehdotan, että tämä suhteellisuusperiaatteen mukainen ehdotus poistettaisiin ja samoin samalla tavalla olisin vahvasti sitä vastaan, että liitettäisiin hintaindeksiin automaattisesti minimitaso koskien hintoja. Minä olen hyvin yllättynyt tässä, että komissio, joka on palkkojen automaattisen indeksikorotuksen hyvin jyrkästi tuominnut, käyttää aina vain samanlaisia argumentteja ja haluaa tämän automaattisen indeksin tuoda mukaan energian verotukseen. Miten tämä voi ymmärtää? hyvä puheenjohtaja, on tärkeää joka tapauksessa, että lain säätäjä on tässä se, joka tekee päätöksiä. Ja koska tässä minulla on vähän aikaa, haluaisin kuulla varjoesittelijöiden kannat. Mutta vielä viimeinen asia, mitä tulee vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten esimerkiksi maakaasuun. Meidän täytyisi näissä tapauksissa käyttää samanlaista hiilidioksidi- ja energiasisältöperiaatetta, mitä tulee verotukseen myöskin nestekaasuun ja maakaasuun. Meillä pitäisi olla järjestelmä, joka ottaa huomioon automaattisesti verotuksessa hiilidioksidipäästötason, mutta mitään muuta kilpailuetoa ei annettaisi vaihtoehtoisille lähteille. Joka tapauksessa ottaen huomioon, että nykyinen verotustaso, jota käytetään koskien näitä kaasuja, on hyvin matala tai jossain tapauksessa sitä ei ole olemassakaan. Meidän pitäisi varata jonkin verran aikaa ennen kuin nämä vaihtoehtoiset polttoaineet voivat kilpailla perinteisten polttoaineiden kanssa erityisesti investoinnien infrastruktuurikysymyksien vuoksi. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi vuoteen 2000 18 suunniteltua nostoa käyttää, sillä tällainen nosto tekisi mahdolliseksi sen, että vaihtoehtoiset polttoaineet voisivat nauttia sellaista kilpu- kilpailuavusta, jota ne tarvitsevat, jotta voisimme kehittää energiatehokkaampaa tekniikkaa. Haluaisin myöskin tässä alleviivata, että pyrit olemaan rakentava ja realisti uskon, että lasi on puoliksi tyhjä, mutta hiilidioksidiverotus kaikilla sektoreilla, joita ei päästökiintiöjärjestelmä kosketa, on kuitenkin jotakin. Ja jos vaihdamme laskentatapaa, mitä tulee eri energialähteitä koskettaviin minimitasoihin, niin se olisi vielä enemmän, vaikka mielestäni meidän pitäisi tässä edelleen keskittyä volyymiin päinvastoin kuin komissio ehdottaa. Nämä ovat hyvin tärkeitä muutoksia, joita ehdotan parlamentin esittävän komissiolle, jos menemme kauemmaksi tiettyyn suuntaan tai toiseen, kuten eräät komission esittelijät olivat ajatelleet, sillä minä olen heidän kantansa lukenut, minä olen hiukan järkyttynyt. Jos haluamme mennä kauemmaksi, kuten eräät sanovat, meidänhän pitäisi kuitenkin odottaa tässä vielä tarkistuksia. Mutta uskon, että jos menemme vielä kauemmaksi, niin jäsenmaat kyllä hylkäävät tämän Minä uskon, että tässä hyväksyntöprosessissa vielä on paljon yllätyksiä tulossa ja tulee tähän mietintöön, mutta puhun näistä asioista vasta, kun olemme pidemmällä. Tämän vuoksi en ole tällä hetkellä käsitelleet kysymyksiä, kuten lento- ja meriliikenteen energiakysymyksiä. Ja minulla oli myöskin tarkoituksena olla tässä käsittelemättä muita ongelmia. joita varmastikin pitäisi käsitellä, jos todellakin saamme nämä kannat läpi. Esimerkiksi maanviljelyä ja kalataloutta, metsänhoitoa koskettavia kysymyksiä. Näitä on erittäin paljon. Paljon poikkeuksia. En halua niitä nyt tänään käsitellä. Minun piti vielä pyytää hiukan aikaa, ja saan tänään iltapäivällä tietää, että koska ministerineuvostossa oli vastustusta on todennäköistä, että Puola puheenjohtajamaana ei käsittele kysymystä enää, sillä on mahdotonta päästä yksimielisyyteen Voisin ehkä tässä lainata Saksan Financial Timesin kantaa. Komission suunnitelmat, jotka liittyvät energiaverotuksen uudistamiseen, ovat saaneet kovaa vastustusta jäsenvaltiolta. Monet kansat ovat olleet hyvin varauksellisia uutta EU-järjestelmää vastaan – liittyen omiin päästöihin. Kompromissia ei ole mahdollista saada aikaan näille komission jäsenen Shemetaksen suunnitelmille, jolla harmonisoidaan energiaverotusta. Se on saanut vain hiukan tukea. Saksa on yksi vastustajista ja erimielisyydet ovat niin suuria, että huomiseksi suunniteltu keskustelu sen suuntauksista on nyt johtanut siihen, että komissio tarvitsee 27 jäsenvaltion tuen. Tämä on totta. Haluammeko me herra Semetan ehdotuksen vetää pois neuvostosta? Jos näin on, niin meidän pitää tietää, mitä me haluamme tehdä tällä mietinnöllä. Kiitoksia. Thank you very much, Astrid. We will obviously follow that up. Kiitoksia. Tietysti seuraamme sitten tätä asiaa myöhemmin. Valtaosa varjoesittelyistä on paikalla. Edward, sinä puhut sitten Ludvigsonin puolesta ilmeisesti. Um, yes, uh... Kiitos puheenjohtaja. Todellakin kollegani pyysi mm, anteeksi poissaoloansa. Ja hän on samaa mieltä kuin Rova Lulling monista asioista tässä mietintöluonnoksessa, mutta jotakin heikkouksiakin siinä on. Jos ensin nämä hyvät asiat, niin hyvin paljon komission ehdotuksista ovat hyviä. Tämä rakenne, energiasisältö ja CO2-pitoisuus. Ja tämä rakenne on energiaverotuksen kannalta järkevää, kun ajatellaan päästöjä ja tuottoja. Se, että tämän pitäisi liittyä muihin energialan töihin, se on aivan järkevää. Hyvin paljon energia-alalla on tapahtunut vuosien mittaan ja koordinointi eri aloitteiden eh, välillä ei ole aina onnistunut. Pitäisi olla johdonmukaisempi tässä työssä. Erätekstin osat ovat hyviä, mutta se, että yksinkertaistetaan paljon, se ei aina tee tekstiä paremmaksi. Meidän pitäisi siirtyä oikeaan suuntaan, mutta meidän ei pitäisi menettää hyödyllisiä lainsäädäntömekanismeja matkan varrella. No mikä sitten mietinnössä ei ole niin hyvä? Ludvigsenin mielestä täällä on kolme asiaa, joista pitäisi yksityiskohtaisesti keskustella. Ensinnäkin tämä neutraali periaatteen poispyyhkäiseminen, se on ongelmallinen. Täällä nyt sanotaan, että kaikkia polttoaineita, joita käytetään samaan tarkoitukseen, pitäisi verottaa samalla tavalla. Se on hyvä periaate ja silloin samat säännöt koskevat kaikkia. Ja on hyvin arvokasta toimia näin pitkällä tähtäimellä. Kaikki polttoaineet saavat samanlaisen kohtelun ja kaikki investoinnit samoin. On oikeutettu epäilys, kun mietitään, miten dieselin ja bensiinin välistä verotusta koske, kohdellaan. Pitää olla hyvin varovainen, kun tätä periaatetta sovelletaan käytännössä. Mutta kuitenkaan ei pitäisi liioitella sitä vaikutusta, joka tällä periaatteella on. Jäsenvaltiot eivät todennäköisesti eh, muuta dieselin ja bensan suhdetta eh, vain sillä tavalla, että dieselin hinta kovasti nousisi. Mm, kansalliset eh, strategiat pyrkivät neutraaliuteen sillä tavalla, että bensiinin ja dieselin hinnat lähestyvät toisiaan ja tämä olisi 2000 mennessä. Hyvin lupaavia asioita, e, joiden mukaan neutraaliutta kohti päästäisiin. Eräiden maiden pitäisi vielä mennä enemmän siihen suuntaan. Tarvitaan pitkän ajan suunnitelmia auton valmistajille, jotta he, ne voivat tuotantoaan sopeuttaa järkevällä tavalla vaatimuksiin. Tätä neutraalisuusperiaatetta polttoaineiden kohdalla e, ei pidä muuttaa, eikä täällä olekaan voi vahvoja argumentteja sen puolesta. Toinen asia on sitten, että että Rova Lullingia eh, huolestuttaa tämä automaattinen indeks, indeksisidonnaisuus. Tämä pelko on perusteltu vain, jos valitaan sopiva hintaindeksi, koska komissio kuitenkin on ottanut sellaisen indeksin käyttöön, jossa energiatuotteet jäävät ulkopuolelle, niin ei voida uskoa, että indeksisidonnaisuus sidonnaisuus eh, loisi ongelmia. Kun katsomme todellisuutta, Ruotsi on ottanut CO-tason kaksi tason ja päästötason käyttöön, eikä siellä mitään ongelmia ole syntynyt. Me voimme ottaa indeksit käyttöön, kunhan niiden sisältöä ei tyhjennetä merkityksistä. 2003 lähtien on työtä tehty ja meidän täytyy päästä eteenpäin. Kolmas ja viimeinen kohta liittyy siihen, että täällä on uusiutuvat polttoaineet, joita ei käsitellä johdonmukaisesti tässä komission ehdotuksessa tai mietintöluonnoksessa. Meidän täytyy saada asiat oikean järjestykseen näin monimutkaisessa asiassa. Mitä mietintöluonnoksessa on, niin monet niistä asioista pitäisi ottaa keskusteltavaksi vielä ja viedä niitä eteenpäin. Se, mitkä nämä poikkeukset, jotka koskevat pakollisina meri- ja ilmaliikennettä, niiden pitäisi olla vapaaehtoisia. Koska tässä on hyvin hankalia tilanteita tukiaisten suhteen, eikä kansainvälinen lainsäädäntö tue tällaista menettelyä. Sitten koti, kotona käytettävät polttoaineet ja niiden optionaalinen mm, verohelpotus on sellainen asia, johon pitää myöskin puuttua ja täytyy katsoa, kuinka säästöjä ja tehokkuutta saadaan lisää. Lisäksi olisi, e, olisi hyvä käyttää hybridiautoja autoihin ja sähköautoihin käyttää tätä verohelpotuspoikkeusta. Komissio on sanonut, että ennen 2015 asioihin ei puuduta ja tämä on kyseenalaista, koska kaikki periaatteelliset päätökset pitäisi tehdä nyt. Tekninen hieno säätö, jonka, eh, jonka komissio tekee, sitä pitäisi jo 2015 eteenpäin tehdä. Muuten nämä päätökset eh, jäävät tekemättä, jota direktiivi tarvitsee toimijakseen hyvin. Mietintöluonnos on hyvä pohja keskustelulle. Okay, thank you very much. Uh, next for Aldi, Philip de Kiitokset sitten Philip de Baake liberaaleista. Um, ik wil ook in de eerste plaats uh, rapporteur mevrouw Lulling bedanken voor haar uh, draft report. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Lullingia tästä mietintöluonnoksesta ja haluan kiittää häntä myöskin hyvästä yhteistyöstä. Aluksi muutama periaate ihan yleisesti, josta on pidettävä kiinni tarkistuksissa. Ensinnäkin tämä uusi direktiivi ei voi olla sellainen, että on enemmän verotaakkoja yrityksille kansalaisille pelkästään budjettisyistä. Ja Lullin ihan oikein totesi, että tämä direktiivi johtaa 2020 tavoitteisiin ja siksi pyydämme, että olisi energiaverotusta. Ja sähkö on mielestäni keskeisin asia tässä. Sitten toinen periaate, se, että kaikkien energiatuotteiden välillä on tasa-arvoa. Ja esittelen kanssa olen samaa mieltä siitä, että mm, verotusta pitäisi miettiä. Ja meillä pitäisi olla kuluttajien suhteen ja yritysten suhteen avoin järjestelmä. Meidän täytyy miettiä EUn ilmastotavoitteita ja millä tavalla niihin voidaan päästä ottamalla huomioon, mitä tapahtuu muilla aloilla, esimerkiksi liikenteessä energiariippuvuutta on vähennettävä huomattavasti ja se on tässä nyt vain ensimmäinen etappi. Myöskin meidän täytyy johdonmukaisesti käyttää erilaisia energialähteitä, joten varmaankin tähän asiaan löydetään hyvä kompromissi. Sitten meidän pitää olla kunnianhimoisia ja realistisia, erityisesti kunnianhimoisia, koska en nyt haluaisi, sanoa, että suhteellisuusperiaate esittelijä näkemänä olisi hyvä asia. Mielestäni yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ovat tärkeitä, erityisesti kun ajatellaan eri energialähteitä. Ei voi olla niin, että julkiset viranomaiset päättävät siitä, millä tavalla käytetään energialähteitä ja mielestäni meidän pitää katsoa vähän jäsenvaltioita ja miettiä, millä tavalla tähän suhteellisuuteen päästään. Ja mielestäni sitä ei tarvitse tehdä niin, että lisätään huomattavasti dieselin käyttöä, mutta tähän tavoitteeseen voidaan päästä pitämällä hintoja suhteellisen alhaisella tasolla. Myöskin meidän pitää miettiä siirtymäkautta, jotta teollisuus ja kuluttaja voivat sopeutua uuteen tilanteeseen. Ja kun ajatellaan eri investointisyklejä teollisuudessa, nekin on otettava huomioon. Tietysti on muitakin tilastotietoja, joita olen nähnyt. Dieselin hinta ei välttämättä vaikuta ajoneuvojen, dieselajoneuvojen ostoon. On myöskin muita tekijöitä, jotka on otettava tässä huomioon. Ja esittelijän kanssa olen samaa mieltä esimerkiksi tästä verotuksesta, automaattisesta verotuksesta. Mielestäni ei voida indeksoida automaattisesti eurooppalaisia yläarvoja. Ja valtaosa jäsenvaltioista ei tue tällaista automaattista palkkojen indeksointia, joten mielestäni meidän ei pitäisi nyt lähteä indeksoimaan myöskään valtion tuloja. Sitten kotitalouksien huijennukset sosiaalista syistä – No, mielestäni meidän pitää lähettää selkeä viesti kansalaisille, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa. Ja meidän täytyy myöskin käyttää energiaamme tehokkaasti näissä asioissa. Sitten energiaa paljon käyttävät alat. Meidän on pidettävä huolta siitä, että vältetään tuplaverotusta. Meidän täytyy katsoa, onko näillä energiaa paljon käyttävillä aloilla riittävästi aikaa sopeutua uusiin toimiin. Ja myöskin täytyy katsoa, millaisia vapaaehtoisia sopimuksia voitaisiin solmia. Ja lopuksi vielä sanoisin, että tietyissä kohdissa olemme samaa mieltä, minä ja esittelijä. On vielä joitain erimielisyyskohtia esittelijöiden ja varjoesittelijöiden välillä tietyissä kohdissa, eli meidän täytyy vielä yrittää löytää kompromisseja esittelijän ja varjoesittelijän kanssa, mutta Lulingin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämän erittäin monimutkainen, mutta myöskin äärimmäisen tärkeä kysymys. Euroopan parlamenttiin pitää olla riittävän kunnianhimoinen, jotta se voisi selkeästi osoittaa neuvostolle, mitä haluamme ja mihin haluamme mennä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Ivo. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä muistan meidän aivan ensimmäisen keskustelumme joskus elokuun loppupuolella minä sanoin tuolloin, että odotin yhteistyötä Rouva Lullingin kanssa ja, ja olin kyllä oikeassa. Olen tyytyväinen, että voin näin sanoa, sillä hän on saanut tärkeitä kokouksia järjestettyä, hyvin mielenkiintoisen tärkeän kuulemisen tästä hyvin tärkeästä lainsäädännön osasta. Ja erityisesti haluaisin kiittää häntä, koska hän on ottanut huomioon kaikki näkökulmat. Minä olen valmistellut muutamia huomioita. Mutta kun otetaan huomioon koko keskustelu, jota on käyty, rajoitan omat huomioni neljään kaikkein tärkeimpään asiaan, jotka ovat tässä mietinnössä. Ensimmäinen on suhteellisuusperiaate. Minä jaen täysin Roa Lullingin kannan ja puhun ECR-ryhmän puolesta tässä. Me olemme tämän suhteellisuusperiaatteen äh, poistumisen kannalla. Ja sitten mitä tulee minimiverotustasoon, jälleen kerran olemme sen äh, indeksoimisen sitä vastaan. Ja tässäkin olemme Rouva Lulingin kanssa samaa mieltä jälleen kerran. Sitten poikkeukset, mitä tulee lento- ja meriliikenteeseen, keskustelu siitä, pitäisikö tämä poikkeus olla pakollinen vai vapaaehtoinen. Me tulemme olemaan niiden puolella, jotka tulivat äänestämään vapaaehtoisuuden kannalla. Sitten viimeinen siirtymäaika. Siirtymäaika on vakava asia mielestämme. Me olemme sitä mieltä, että nämä siirtymäajat ovat hyvin tärkeitä ja niiden pitäisi antaa aikaa teollisuudelle sopeutua sopeuttaa toimintansa ja myöskin kuluttajille aikaa sopeutua. Eli suurin massa osassa asioita tässä mietinnössä olemme hyvin lähellä roolulingin kantaa toisaalta. Kaikkein tärkein uusi asia, rooluling, mainitsi sen aivan lopussa neuvostosta, on huhuja että neuvosto sanoo jotakin aivan erilaista. Me odotamme tässä lopullisia tuloksia. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten Sven puhut ilmeisesti Filipin puolesta. Of, uh, our shadow, Philip Lam- Kiitoksia varjoesittelijämme Philip Lambertsin puolesta haluaisin kommentoida eräitä asioita. Haluaisin muistuttaa siitä ensinnäkin, että Ekon valiokunta – on kyseessä. Ja minä olen oppinut yliopistossa, että talous on tehokkuutta. Osa näistä kommenteista, mitä olen täällä kuullut, kuullut niin niissä puhutaan lyhytkestoisesta teollisuuspolitiikasta eikä suinkaan verotusjärjestelmän tehokkuudesta. Jos me mietimme, että miten energiaverotusjärjestelmä olisi tehokas, niin on selvää, ettei yhtä polttoainetta voi muiden kustannuksella suosia. Se olisi hyvin kapea-alaista mm, ja sillä tavalla suosittaisiin eräitä polttoaineita juuri diiseliä. Me tiedämme, että autoteollisuuden edustajien näkemykset tulivat neuvostossa esille Saksan esittämänä. Ja Saksa oli ylpeä pystyessään tukemaan tällaista teknologiaa, joka ei enää ole paikallaan ilmastonmuutoksen aikaan. Komissio on todennut voimakkaasti, että järkevä ja tehokas energiaverotusjärjestelmä pitäisi olla olemassa. Molemmat asiat pitää ottaa huomioon energia- intensiivisyys ja CO2-päästöt. Näiden pitäisi olla suhteellisesti mukana tässä järjestelmässä. Kysyisin, että mitä mieltä te olette teho, tehokkuuden kannalta, jos ehdotuksesta tämä osa vedetään pois? Se, että kuluttajaverot pysyvät järkevällä tasolla, niin on järkevää se, mitä Ludvigson totesi, että tarvittaisiin indeksisidonnaisuus. Me tiedämme, että jos indeksisidonnaisuutta ei ole, on hyvin vaikea nostaa veroja jälkikäteen. Energiaveron tarkoituksena on vähentää kulutusta, merkittävästi energian kulutusta. Me näemme tämän myöskin valmisteverosektorilla. Ei sielläkään pyritä indeksisidonnaisuuden poistamiseen, joten olisi hyvä olla sellainen järjestelmä. Sitten CO2 ja hinta sopeutukset. Tätä ei pitäisi tehdä tällä uudistamisella vain delegoiduilla säädöksillä. CO2 hinta pitäisi olla 30, tonnia, 30 euroa tonnilta eikä 20, koska se olisi paljon paremmin kohdallaan ilmastonmuutosta silmällä pitäen. Sitten nämä poikkeukset ei pitäisi direktiivillä estää jäsenvaltioita verottamasta eh, biomassaa, meriliikennettä, laivaliikennettä, eikä myöskään sellaisia energiantuotantotapoja, jotka tuottavat sähköä, siis sähkön tuotantoa sähkön käyttämiseksi energiana. Komission perusajatus siitä, että järkevä ja rationaalinen ja tehokas verotusjärjestelmä polttoainesektorille tulisi – se olisi asia, jolla ilmastopäästöjä voitaisiin säädellä. Minä kannustan kaikkia valiokunnassamme ottamaan huomioon, että ilmastonmuutos on Sternin raportissa kaikkein suurin markkinahäiriö, joka meillä on edessämme. Meidän pitäisi E, katso eteenpäin ja meidän täytyy muistaa, mikä valiokuntamme tehtävä on. Ähm, Kiitoksia. Kolme nimeä on vielä täällä listalla, mutta meillä on enää kuusi minuuttia aikaa periaatteessa tähän kohtaan. Eli pyytäisin, että siirrymme puhumaan vähän lyhyemmin, koska he eivät ole varjoesittelyitä. Eli Langen, Goebbels ja Martin. haven't got time for the commission as well as us. Minusta vielä me. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt ihan lyhyesti. Kyse ei ole nyt tämän verotuksen täsmällisestä tasosta. Komission ehdotukset kaikilta osin, myöskin näissä alhaisen veron maissa, tämänhetkisen tason alapuolella. Eli veroja ei tarvitse millään tavalla nostaa. No sitten toinen huomio. Rakennepolitiikkaa kuitenkin harjoitetaan tässä enemmän kuin aikaisemmissa komission päätöksissä. Muutamat uudet kollegat eivät tiedä, mutta itse olin täällä aikaisemmin esittelijänä liittyen vuoden 2008 ilmastopakettiin ja hiilidioksidikysymyksiin ja varjoesittelijänä myöskin teollisuusvaliokunnassa uusiutuvien energialähteiden osalta. Ja silloin jo tiesimme, että liikenneala ja uudet henkilöautot, kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Vihreät eivät olleet samaa mieltä kanssamme eikä myöskään Greenpeace, mutta muu parlamentista antoi meille tukensa, joten myöskin me sijoitimme energiasäästävään teknologiaan. Ja tämä on fakta, jota ei voida kiistää. Eli diesel, kun näitä näitä polttomoottoreita, on huomattavasti tehokkaammin ja huomatta, silloin huomattavasti alhaisemmat arvot. Ja 98 prosenttia liiken, tieliikenteestä käydään kuorma-autolla, jossa on dieselmoottori. Eli niin kuin komissio on ehdottanut, tällä tavalla kaikki energiamuodot otettaisiin minimiverotuksen piiriin, ja se johtaisi väistämättä siihen, että diesel kärsisi ja mitään hiilidioksidipolitiikkaa ei enää olisi, vaan pelkkää teknologiapolitiikkaa. Ja kun ajatellaan tätä esimerkkiä, nähdään Euroopan komission ongelma. Yhtäältä se haluaa tehdä ehdotuksia, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä, ja niitä voimme tietysti tukea. Ja toisaalta samalla sektorilla toimitaan aivan päinvastoin. Eli jos meillä ei ole mitään punaista johtolankaa nyt komissiossa, niin tästä hajautettujen valtuuksien ongelmasta ei päästä eroon. Ja siksi sanoisin, että tämä ei välttämättä johda veron korotuksiin, koska kaikki nämä minimiverotasot ovat tämänhetkisen verotason alapuolella. Mutta tässä lykätään päätöksiä, joita aikaisemmin on tehty. Tähän liittyy jäsenvaltioiden toisiasusperiaate, Nämä ovat vastuussa äänestäjilleen. Ja tähän liittyy myöskin yksimielisyysperiaate. Ja kuten Gigol sanoi, kyse ei ole pelkästään Saksasta. Saksa on nyt tässä asiassa laajentanut kantaansa. Mutta meidän täytyy miettiä järkeviä hiilidioksiditavoitteita. Me olemme kaikki samassa veneessä. Ranska ja Italia ja Saksa, Alankomaat. Emme voi toimia niin, että rakenteellisessa kysymyksessä ehdotamme jotain, joka on täysin päinvastainen kuin se, mitä komissio tähän mennessä on tehnyt. Ja sitten myönnetään niin paljon eri vapauksia. Skiklunhan on lukenut tämän esimerkiksi nämä Pohjoismaiden kirjoittamat ehdotukset. Ehkä meidän täytyy muistaa, että tässä ei ollut mitään johdonmukaista kantaa sosiaalidemokraateilla täällä parlamentissa. Ja kuten Lullin totesi, siis kyllä se on niin. Tässä ei nyt ideologiasta ole apua. Ja voin heti sanoa, ettei ainoastaan ministerineuvostossa, mutta vast, valtaosa tulee vastustamaan tätä ehdotusta, koska sen lähtökohta ei ole oikea. Ja komissio ei ole katsonut, mitä muiden resurssien osalta on ehdotettu ja päätetty. Thank you, Robert. Kiitoksia, Robert. Ähm, Kiitoksia. Kuten sanotaan, helvetissä ei ole vain hyviä aikeita. Täällä eh, nyt eh, eh, on tällaista vihreää ideologiaa esillä, jonka mukaan sanotaan, että Eurooppa yksinään voi pelastaa planeetan. Näin ei varmasti ole mikä tästä on haasteena tässä direktiivissä, on se, että verotetaan, verotetaan, verotetaan. Ja siitä syystä komissio ehdottaa tällaista automaattista indeksointijärjestelmää. Kun me sanotaan, että 2020 mennessä 20 miljardia eh, on veroja kerätty, niin se tietysti ilahduttaa valtiovarainministereitä. Tämä tietenkin kuitenkin raskauttaa budjetteja e, meillä kansalaisten kohdalla, varsinkin kaikkein heikoimmin e, heikommassa taloudessa asemassa, jotka eivät voi elää ilman autoa ja eikä 20 miljardia lisää veroja, ei sekään ole mikään päätöspiste, koska sehän vain jatkuu tämä indeksi ja sehän ruokkii inflaatiota. Sanotaan, mitä sanotaan, inflaatiota se kiihdyttää. Se on vastoin tehokkaan talouden periaatteita, joihin me pyrimme. Ja erityisesti tämä direktiivi rankaisee miljoonia auton käyttäjiä, jotka ovat hankkineet dieselmoottorin. Kaikkihan ovat sitä mieltä, että se on tehokkaampi kuin bensamoottori. Näinhän on. Ja on ilmeistä, että bensiinipuolen edustajat, lobbarit ovat tyytyväisiä tähän komission ehdotukseen ja myöskin vihreät. Erityisesti ben, bensiin ja dieselin tuottajat, niillä on ongelmia, e, koska ihmiset ovat dieselin paljon siirtyneet ja bensaa ei enää osteta niin paljon ja sitä varten tässä direktiivissä näkyy bensasektorin lobbaus. Minä en nyt lähde tälle linjalle. Minä olen tehnyt tarkistuksen tekstiin, jossa ehdotetaan, että tämä hylätään. Meitä on näköjään kaksi jo että tämä direktiiviehdotus pitäisi hylätä kokonaisuudessaan. Jos tätä tarkistusta ei hyväksytä, niin minä tuen mietintöä ja, ja, ja toivon, että neuvosto hylkää tämän ehdotuksen, jonka se on tehnyt. <clears throat> Thank you very much. We, we are already... Kiitoksia. Olemme jo ylittäneet aikataulun tämän asian osalta, eli en nyt halua enää antaa lisää puheenvuoroja. Martin vielä. Ja, danke. Als... Kiitoksia. Haluaisin nyt lobbareista sanoa jotain. Salissa puhutaan ilman mikrofonia. Äh, niin lobbareista ja vihreän lisäksi on muitakin lobbareita. Atomienergialopparit. Ja tietyillä piireissä on erityistä kielenkäyttöä. Luulinkin tämän varmaan tietää tässä yhteydessä. Kun nyt katsotaan tarkistusta yksi, ensimmäinen poliitti, teollisuuspoliittiset tavoitteet ja sitten tarkistus 5, viittaus hiilidioksidiin ja se, että käytetään uusiutuvia energialähteitä ja että se pitäisi poistaa. No tästä voidaan niin nähdä, millaisia intressejä tämän takana on ollut. Ja se nyt pitää ihan ottaa esille selvästi. Ja varmasti on taloudellisia kiistoja indeksoinnin suhteen ja siitä, millaisia vaikutuksia sillä tulisi olemaan. Mutta tämäkin liittyy siihen, että muuten puhutaan tästä hintakehityksen ennustettavuudesta. Ja hyvä esimerkki tästä ovat nyt katalysaattorit. Ja niitähän sanottiin, että silloin autoteollisuus kärsii. Ja nythän me tiedämme, että Kaliforniassa on toimittu ei pelkästään Los Angelesissa. Siellähän on savuttomia alueita ja teollisuus on ollut tässä mukana. Tähän voidaan vaikuttaa myöskin hintapolitiikalla. Ja mehän tiedämme, että tapahtuu mitä hyvänsä, emme voi tarjota mitään hintaa tällaiselle energiaverotukselle tällä hetkellä. Ja meidän täytyy miettiä indeksointia tällä saralla. Ja uskon tietysti, että meidän täytyy pitää kiinni ilmastotavoitteista ja meidän täytyy myöskin miettiä niiden hintaa. Ja kun ajatellaan näitä ilmastokysymyksiä. Se liittyy tähän indeksointiin, siinä mielessä on ihan järkevä. Right. Thank you very much. I've, I've already ruled out the... Kiitoksia. Komissio ei enää saa puheaikaa, koska aika on lopussa. Mutta Astrid, haluatko sinä vielä lopuksi sanoa ihan lyhyesti jotain? En. Minun täytyy todeta aluksi, että sosiaalisti ryhmällä on kaksi äärimmäistä kantaa. Tämä on harmi. Te ette ole onnistunut ryhmäänne vakuuttamaan. Tämä on minulle oikein vaikeaa. Minun täytyy enemmistön kanssa toimia täällä ja sitten toivon, että minun ryhmäni seuraa minua. Se olisi jo hyvä asia, mutta sitten toinen vaihtoehdoksi suuri ryhmä, niin sillä ei ole kantaa. Minä en tiedä, voinko nojata teihin saadakseni enemmistö vai en. En tiedä nyt myöskään kuultuani liberaalien varjoesittelijää. Kiitän ECRn varjoesittelijää. Hän sanoi, että hän haluaisi korjata virheen, väärinkäsityksen ECR on tässä vapaaehtoista poikkeusta vastaan, mitä tulee lento- ja meriliikenteeseen ja pakollisen poikkeuksen puolesta, mutta nyt rouva puheenjohtaja, minun täytyy tarkistella tarkistuksia. Ja sitten pyrin näkemään, löydänkö enemmistön mietintöä varten, mutta en voi mitään enempää sanoa, sillä sen perusteella, mitä tänään olen kuullut, en voi vielä vetää mitään selkeitä johtopäätöksiä, sillä erityisesti haluaisin tietää, mitä todellakin sosialistiryhmä haluaa. Se on erittäin tärkeää, tärkeää jotta löytäisimme konsensuksen ja saisimme aikaan kannan, jota ei heti heitä sitten menemään neuvostossa. Um, Kiitoksia. Määräaika tarkastuksen jättämiselle on 16. marraskuuta kello 18. Ja sen jälkeen käsittelemme tarkistuksia 19. joulukuuta. Äänestämme valiokunnassa 24. tammikuuta ja täysistunnossa sitten maaliskuun ykköstäykkärissä. Mutta katsomme tietenkin, mitä tapahtuu neuvostossa. Tilanne on nyt se, että me emme voi äänestää ja sitten keskustella jostain ihan muusta. Meidän täytyy nyt tarkkailla tilannetta ja tehdä sitten johtopäätökset. Niin, Astrid vielä. Also find out when we can. Meidän pitäisi myöskin selvittää, koska saamme eri valiokunnilta kannat. Olisi hyvä tietää, en tiedä koska tarkalleen he oman kantansa antavat, sillä paljon tarkistuksia varmastikin tehdään. Tässä mielipiteet ovat hyvin vaihtelevia äärimmäisiä laidasta toiseen. Niin täytyy muistaa, että teidän, teillä täytyy olla aikaa tarkastella näitä lausuntoja, kun niitä tulee. Tämä oli alustava aikataulu, joihin muidenkin valiokuntien täytyy tähdätä, mutta tietysti niitä voidaan vielä hiukan muokata. Werner vielä ihan lyhyesti. Aivan lyhyesti. Se, että teollisuusvaliokunnan kanssa oli riitoja, siis meillähän täytyy olla yhteistyötä ja tämähän on nyt ratkaistu. Täytyy ainakin nämä odottaa siis teollisuusvaliokunnan lausuntoja. No, we, uh, we will, uh... Yritämme odottaa näitä ja sitten sulattelemme niitä ennen kuin äänestämme. Sekin on mielestäni aika tärkeää. Sitten siirrymme kohtaan kuusi. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Ja esittelijä Pervanche. Merci Madame la Présidente. Merci euh, à l'ensemble. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia ryhmille, että olette hyväksyneet tämän kysymyksen uudelleen avaamisen, jotta voisimme ottaa huomioon ajankohtaiset tapahtumat, jotka joka päivä tuovat lisää seikkoja peliin. Je dois dire que j'ai été un peu surprise. Täytyy sanoa, että olen ollut hiukan yllättynyt puheenvuoroista Ecofinin puheenjohtajan kommenteista, kun äsken kysyin Europlus ja tämän eurooppalaisen ohjausjakson yhteensovittamista, ja hän sanoi, että tätä ei ole neuvoston johtopäätöksissä mainittu. Minä luin nämä neuvoston päätelmät ja löysin ainakin kolme viittausta tähän kysymykseen, joten uskon, että tämä asia on hyvin tärkeä, jotta saisimme selkeyttä tähän taloudelliseen koordinaatioon haluaisin korostaa viittä asiaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä tässä työssä. Ensimmäinen on se, että sellaisena kun komissio esittelee kysymyksen tällä hetkellä, meillä on mielikuva, että meillä on yksi byrokraattinen lisätoimi käsissämme, eikä väline, joka tekisi mahdolliseksi johtaa taloutta, kuten tämän eurooppalaisen ohjausjakson pitäisi olla. Minä olen kuullut kantoja, että ohjausjakso tekee mahdolliseksi ennustaa kasvua, mutta minä uskon, että meidän pitäisi tätä kasvukysymystä pitää selkärankana talouspolitiikassa. Ja tässä komission jäsen sanoi kuitenkin, että Europlus-paketin paketti pitäisi ottaa mukaan vuosittaiseen kasvukertomukseen. Meidän pitäisi kutsua kissaa kissaksi ja sanoa, että me emme voi eurooppalaista ohjausjakso tällaisella kokeella johtaa. Tällainen kasvu selvitys, vuotuinen kasvuselvitys on todellisuudessa yksi vuosittainen kasvun tarkastelu. Jos me voimme sanoa, että se on kestävää, niin näemme sen sitten myöhemmin, mutta meidän pitäisi yhdistää tämä toimi Eurooppa 2020 strategiaan. Toinen tärkeä asia on se tapa, jolla käsitellään entistä kappaletta 30 tässä päätöslauselmassa. Tässä minä olen ehdottanut alivaliokunnan luomista, euroalue alivaliokunnan luomista. Tämä ehdotus on monien mielestä ollut jonkinlainen provokaatio ja te tiedätte, että olen luonut keskustelua tästä asiasta AFKO-valiokunnan edustajan kanssa ja minä ehdotin varjoesittelijälle kompromissitarkistusta, jossa sanottaisiin, että Euroopan parlamentin täytyy kehittää rakenteitaan yhtenevästi eh, neuvoston ja komission rakenteiden kanssa. Täytyy todeta, että viimeisen eh, euroalueen kokouksen suhteen nämä rakenteet ovat hyvin radikaalisti muuttuneet ja komissiossa itsessään komission puheenjohtaja viime viikolla täysistunnossa ilmoitti, ja sehän nyt on vahvistettu. Tässä komission jäsen 23. marraskuuta tulee tekemään uuden haastattelun, koska hän saa uusia toimivaltuuksia koskien euroaluetta. Minä tässä pohdin sitä, mitä tapahtuu mielestäni, me emme ole aivan valmiita tähän, mutta jälleen kerran emme tässä halua hajottaa parlamenttia. Teemme tämän ehdotuksen, koska haluamme varmistaa, että yhteneväisyys eri toimielinten välillä ja sitten toisaalta demokraattinen legitimiteetti saavutetaan, sillä nämä asiat eivät saa mennä suoraan kansallisiin parlamentteihin ilman, että eurooppalaisella tasolla käydään keskustelua. Sitten kolmas asia, mitä tulee kansallisiin parlamentteihin, tässä on muutamia ehdotuksia, joiden suhteen varmastikin on olemassa konsensus, ja mitä tulee sitten tapaan, jolla olemme tässä suunnitelleet äh, talous- ja äh, rahavaliokunnan äh, kokousta. Ja sitten helmikuussa tapahtuva konferenssi, niin tämä menee varmasti aivan siihen suuntaan, mitä me olemme toivoneet. Sitten neljäs asia, mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin. Meidän täytyy miettiä, haluammeko me tässä yhteispäätösvaltuuksia parlamentille. Minä olen sitä mieltä, että jos olemme tässä koherentteja tässä kysymyksessä. Emme voi välttää tätä yhteispäätöskysymystä, jos me olemme tässä toinen lainsäädäntö vallan käyttäjä. Tässä nyt on puhuttu eri artikloita, se on yksi asia, mutta periaatteessa talouspolitiikka demokratiassa täytyy perustua parlamentissa tapahtuvan keskusteluun ja keskustelua on tässä vältetty liian kauan aikaan. Kun meillä on Lissabonin strategia, me tyydymme siihen, että meillä oli julkilausuma, jonka, joka ryhmien aloitteessa tehtiin ennen kevään Euroopan neuvostoa Tästä ei ole mitään hyötyä. Me käytämme paljon rahaa ja paljon aikaa, ja sitten tulos on aivan mitätön. Tätä täytyy muuttaa. Sanooko tämä parlamentti jotakin, minkä neuvoston täytyy ottaa huomioon talouspoliittisissa suuntalinjoissa? Minä haluaisin nyt joka tapauksessa, että me taistelisimme tästä asiasta, vaikka se ei toteudu, että meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa neuvoston tapaa ajatella – Tiedän, että on olemassa argumentti, jonka mukaan kolmessa kuukaudessa tämä yhteispäätös ei toimi, mutta meidän täytyy ennakoida asioita, meidän täytyy löytää tapoja toimia, jotta kolmessa kuukaudessa, ja meillä se vähän enemmänkin aikaa, sitä komissio antaa oman tekstinsä marraskuun lopussa ja marraskuun lopun ja maaliskuun alun tai puolivälin välillä. Parlamentin pitäisi pystyä antamaan itselleni mahdollisuus vaikuttaa näihin suuriin linjoihin. Kutsutte nyt, miksi tätä haluatte. Minun mielestäni tämä on kaikkein tärkein asia eurooppalaisen ohjausjakson suhteen, sillä jos me vain jatkamme sitä, että sanomme neuvostolle ja komissiolle, että meidät täytyy ottaa huomioon, niin tästä ei ole mitään hyötyä. Sitten viimeinen asia. Kaikki mehän voimme tässä huomata, että komissiossa on ilmeisesti käyty viime sunnuntain ja keskiviikon välillä keskustelu, ja minulla ei ole mitään toimivaltaa oman ryhmäni puolesta puhua. Me voimme keskustella keskenämme, mutta olen ollut käsittäminen, että eräät maat neuvostossa, jotka eivät ole kaikkein heikoimpia, haluavat perussopimusten muutosta. Neuvoston päätelmissä oli tällainen pieni lause, jossa sanottiin rajoitettuja muutoksia perussopimukseen, mutta parlamenttia on kerran pidetty tämän asian suhteen, mitä tuli. Vakaussopimuksia emme pyytäneet mitään sillä piti edetä nopeasti ja me halusimme toimia niin kuin meiltä odotettiin. Minä halusin tätä varoittaa, jos uusia muutoksia halutaan perussopimuksiin, meidän täytyy vaatia konventtia, vaikka minun maani tässä ei ehkä ollut tätä asiaa ajamassa, mutta meidän täytyy valmistautua tähän keskusteluun. Jos me emme siihen valmistaudu, tiedyt jäsenmaat tulevat neuvostossa sitten sanomaan, mitä tämän muutoksen pitää sisältää. Me haluamme sellaisen muutoksen, joka tekee mahdolliseksi Euroopan unionille toimia solidaarisesti kilpailukykyä tukien ja tehokkaasti, mitä tulee talouspolitiikkaan. Ja sitten me haluamme myöskin demokratiaa tämän sivussa tukea. Eli jos me nyt odotamme neuvostolta jotakin tiekarttaa, jos me toisaalta tarkastelemme selkeästi asioita ja pyrimme ennakoimaan niitä ja pyrkimme turvaamaan oman roolimme, niin tämä on aivan eri asia. Tässä oli muutama ajatus, joita minä halusin tuoda esiin. Ne valaisivat ehkä kompromissiajatusta, joka meillä on kollegoiden kanssa ollut. Sitten minulla oli muutamia huomioita. Tiedän, että valiokunnassa on konsensus, joka edustaa sitä, että sixpack on kaikki. Ei ole mitään muuta kuin sixpack, Olimme jo samaa mieltä, kun sanoimme, että sixpackia täydennetään sitoumuksilla. Ja nyt jos jälleen kerran neuvoston päätelmät luette, siellä sanotaan aivan selkeästi kappaleessa viisi näistä johtopäätöksissä, että taloudellisen ja budjettivallan tarkastelu menee kauemmaksi kuin äskettäin, omis, äm, äskettäin hyväksytty talouspaketti. Tässä pitää kyllä tarkkailla tämän neuvoston päätelmän henkeä, että me, me ole aivan hukassa. Ehkäpä jotkut meistä ovat, jotkut haluaisivat pidättäytyä tähän sixpackiin, josta on sovittu, mutta se ei ole todellisuutta. Varmaan fallback on pian vuorossa. Sitten Jean-Paul. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että jos me haluamme tämän parlamentin olevan hyvä jo työssään, niin pitäisi osata ennakoida muutaman viikon ajan ja kuukausien ajan, joka kerta kun minä olen tavannut kansalaisia tai toimittajia, niin minulta kysytään, mitä parlamentti tekee. Eh, Fransan Folla minua, minua haastateltiin ja siinäkin kysyttiin, että mitä parlamentti tekee. Minun oli pakko sanoa, eh, tässä käytän eh, muiden sanoja, me laadimme hyvää omatuntoa itsellemme äänestämällä mietintöjen ja lausuntojen puolesta ja muuta emme oikeastaan tee. Euroopasta puuttuu demokratiaa. Ja ne, jotka ovat Eurooppaa vastaan, he iskevät parlamenttia vastaan. Mutta demokratia ei puutu tältä parlamentista. Meillä on kansalaisten valintaa taustallamme, vaan että se, se on aivan jossakin muualla. Demokratian vaje liittyy siihen, että nämä päätökset joita tehdään ja jotka ovat lainsäädäntöehdotuksia koskevia, niin ne tehdään hallitusten toimesta. Ja kansalaisethan ovat hallituksessa valinneet, mutta hyvin monen mutkan kautta. Tämä tilanne on tarpeeksi eh, vaikea. Meillä on aikaisemmin ollut mm, meidän täytyy päästä näistä vanhoista riidoista ja hankaluuksista eroon. Meillä pitäisi olla kaksi suuntaa tässä mietinnössä. Ensinnäkin tästä pitää tulla pysyvää lainsäädäntöä ja sitten on asioita, joita pitää eh, muuttaa, jotta demokraattinen perusta olisi laajempi unionille. Se, mitä tässä käsiteltiin ja alavaliokunnassa, niin minä tiedän, että minun ryhmässäni molemmat, monet olivat sitä mieltä, että tässä ei ollut esittelijästä kysymys. Ehkä muutkin maat tulevat euroon mukaan ja ovat kiinnostuneita siitä, mitä toimenpiteitä nyt tehdään. Olisi kuitenkin varmaan järkevää ottaa huomioon se kehitys, mistä tapahtuu toimeenpanevissa elimissä, erityisesti euroalueella. Ja uskoisin, että tällaiseen peilauksen mukaan ottaminen sen suhteen, mitä jäsenmaissa tapahtuu, niin se olisi ehkä olla hyvä. Liian tarkkojahan ei voida olla. No sitten yhteispäätösmenettely. Minä luulen, että ensimmäiset kommenttini viittaavat siihen, että talouspolitiikassa pitäisi käyttää yhteispäätösmenettelyä. Mutta millä tavalla? Hyvin käytännöllisesti. Ei pidä uppoutua iänikuisiin keskusteluihin, joiden lopulta sitten käy niin, että parlamentin sana ei missään kuulu. Ei pitäisi myöskään mennä yksityiskohtiin, jotka ovat irrealistisia ja hyödyttömiä. Et sillä tavalla emme saa parempaa e- eurooppalaista koordinaatiota syntymään. Tässäkin pitää pohtia, pitää olla luovuutta, mielikuvitusta, mutta uskoisin, että olisi hyvä tässä mietinnössä viitata menetelmän etsimiseen, joka olisi e, yhteispäätösmenettely. Parlamentti ei ehkä ole se ratkaisu, mutta pitäisi löytää kiireellisiä menettelyjä, joiden menellä päästäisiin eteenpäin. Valitettavasti e, kaikkeen enemmistöä ei löydetä, mutta pitäisi mennä eteenpäin. Me tarvitsemme järkeä tulevaisuutta varten, sitähän nykyään puuttuu. No mitä tulee perussopimuksiin, niin uskon, että se mitä on päätetty tai jätettiin päättämättä huippukokouksessa, niin on niin, että että parlamentin ei pidä lähteä perään noin vaan. Me tarvitsemme kulttuurivallankumousta. Joka päivä, joka tunti saamme kokea sen, että nykymaailmassa on eräitä asioita muutettava, eräitä käsitteitä muutettava, jotta voimme kantaa vastuuta siten kuin pitäisi. Uh, thank you very much. Vicky is not... Kiitoksia. Viki ei nyt ole täällä. Dirk sinä hänen puolestaan? Ei. No sitten seuraava varjostilja on Filip. Sorry for having missed. Anteeksi, että en ollut täällä aikaisemmin. Mutta vastaan nyt Jean Paulille. No, EPPssä mietitään mahdollisuutta, että tehdään nämä päätökset näin mutta emme halua mitään mikrohallinnointia. Yksi esimerkki tästä. Kun nyt puhutaan kilpailukyvystä, tiedämme, että Euroopan keskuspankissa ja Ecofinis-neuvostossa kilpailukyky tarkoittaa ainoastaan palkkoja. No tietysti voidaan sanoa, että palkat eivät suoranaisesti liity kilpailukykyyn, mutta en myöskään voi sanoa, että palkka olisi kaikki, mikä liittyy kilpailukykyyn kun mietitään tätä vuosittaista kasvuraporttia, silloin parlamentin on voitava todeta, että me teemme tämän analyysin. Joissain Euroopan valtioissa on kilpailukykyongelmia ja meidän täytyy ryhtyä tiettyihin toimiin, jotka voivat liittyä ehkä palkkaratkaisuihin. Se nyt ei ole EUn vastuualuetta, mutta ne rattavat liittyä energiatehokkuuteen, tuottavuuteen, resurssien käyttöön ja niin edelleen. Jos parlamentti pystyy antamaan suuntaviivoja tämän tyyppisesti komissiolle, kun se tekee työtään ja arvioi eri jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmia, niin silloin saamme aikaan lisäarvoa. Tarkoituksena ei ole mikrohallinnoida ja sanoa, että no, me katsomme, että Saksa tekee näin ja Portugali tekee niin. Mutta meidän pitää kuitenkin luoda jonkinlaiset puitteet poliittisille pohjaratkaisuille ja suosituksille, jotka sitten johtavat suosituksiin, joita komissio tekee jäsenvaltioille. Muussa tapauksessa meillä ei ole mitään demokraattista pohjaa, ja emme pysty selittämään kansalaisillemme, että tästä äänestettiin, tämä hyväksyttiin, ja meillä on todellakin demokraattinen pohja tälle, jota nyt tullaan toteuttamaan. Siitähän tästä on viime kädessä kyse. Ja meidän kannaltamme tämä on aivan keskeinen asia. Yhä enemmän taloushallintokysymys on demokratiakysymys. Ennen kuin puhutaan edes taloudellisesta tehokkuudesta, ongelma liittyy demokratiaan. Millainen legitimiteetti kaikilla näillä toimilla on kansalaisten silmissä? Eli on hyvä kuulla, että EPP on valmis keskustelemaan näistä asioista ja uskon, että parlamentilla pitäisi olla ideologisesti tasapainoisempia kantoja. Ehkä lähempänä sitä, mistä on puhuttu sosiaaliseksi markkinataloudeksi. Tällä hetkellä EKP ja komissio toimivat ainoastaan näissä asioissa. Eli sanon nyt ainoastaan tämän. En nyt halua toistaa kaikkea sitä, että me tuemme esittelen kantaa, joten Pervans en nyt lisää tähän nyt kaikkea, mitä on jo sanottu. Nyt vain pitää sitten äänestää tästä asiasta tässä valiokunnassa. Ja lisäisin vielä, että kun ajatellaan euroaluetta ja sen ulkopuolisia maita. No, asioita pitää tietysti viedä eteenpäin, mutta minun viestini on se, että ei pidä luoda liian suuria eroja eri osien välillä. Oliran puhui euroalueesta, mutta tässä ei ole mielestäni 17 plus 10, vaan oikeastaan 25 plus 2. Se on mielestäni nyt tämä tilanne. Kun katsotaan perussopimuksia, on kaksi maata, jotka ovat päättäneet pysyä euron ulkopuolella, mutta jotka voivat siihen liittyä. Ja mielestäni meidän täytyy miettiä kaikkia taloushallintomekanismeja 25 jäsenvaltion kesken, koska muuten viesti, jonka lähetämme kahdeksalle muulle, se on vähän, että sanomme, että me teemme asioita, mutta te ette koskaan ole jäsenä. Ja se olisi mielestäni epäonnistumisen myöntäminen. Jos me uskomme integraatioon, myöskin rahapoliittiseen integraatioon, silloin meidän täytyy toimia niin, että hallintomekanismi siihen on ihan mukana vähintään 25 jäsenvaltiota, ehkä 27. Mutta tällä hetkellä näille kahdeksalle jäsenvaltiolle, jotka ovat jo allekirjoitusopimukset, eivät ole vielä euroalueelle, että me odottamme teitä euroon. Kiitoksia. No teoreettisesti aika nyt on lopussa, mutta vielä kuntis lopuksi. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Kiitos, hyvät kollegat. Me olemme antaneet oman näkemyksemme tästä eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Minä seurasin sitä, mitä esittelijä tästä puhui ja muutkin täällä puhuivat. Täällä on puhuttu paljon demokratiasta. Mutta äsken ne saamamme vastaukset, kun keskustelimme komission ja neuvoston edustajan kanssa, olivat sellaisia, että minun mielestäni ja kollegoidenkin mielestä, jos oikein ymmärsin, niin vastaukset eivät eh, meitä miellyttäneet. He eivät onnistuneet hälventämään huoliamme, eikä niitä varaumeja, mitä meillä oli. Me olemme ajatelleet ja sanoneet, että tämä ei ole demokraattinen menettely eikä se ole perussopimuksien mukainen. Aivan kuten esittelijä tässä sanoi, tässä on juridisia kysymyksiä edessämme eikä suinkaan poliittisia. Mielestäni meidän pitää kysyä, että mitä tämä demokratiavaje on, miten se ratkaistaan. Parlamentti pitäisi saada lisää valtaa, parlamentti pitäisi osallistua enemmän, koska eurooppalainen ohjausjakso on eurooppalaista politiikkaa, joka otetaan käyttöön kriisitilanteessa. On kysymyksessä talouden hallintojärjestelmä, josta meidät on jätetty ulkopuolelle. Ei ole otettu huomioon sitä, mitä parlamentti on asiasta sanonut. Ei ole myöskään kansallisia parlamentteja kuultu tässä, eikä kansalaisten mielipidettä. Haluaisin palata siihen, mitä hiljattain on tapahtunut, antaakseni esimerkin. Kreikan epätoivoinen pääministeri pyysi kansanäänestystä epätoivoissaan. No, minä olin samasta puolueesta ja te tiedätte, minkälaisia reaktioita tästä tuli. Kun pyydettiin vaaleja Kreikassa, niin sekin ehdotus oli sellainen, että komissio Renardi sanoi, että te joko muutatte hallitusta tai, tai sitten teille käy huonosti ja kaikki peruutetaan, mitä on, on luvattu. Tämähän on tyypillistä. Me olemme edustuksellinen elin ja me huomaamme tässä aivan selkeästi, ja, ja tästähän tulee sellainen vaikutelma, että Euroopan instituutiot eivät mihinkään pysty Tilanne huononee Euroopassa. Eihän tässä ole kysymys pelkästään Kreikan ongelmista. Täällä on muitakin maita mukana, kuten Italia. Italian pitää selvitä tästä ongelmista ja Euroopan pitää ratkaista nämä asiat. Me pyrimme taistelemaan, pitää kuunnella enemmän kansalaisia ja pitää kuunnella enemmän Euroopan parlamenttia. Tätä koko ajan sanotaan, mutta sitten päätökset tehdään sellaisella tavalla, että koko ajan huomaamme, että näin ei ole tehty. Huomioon ei ole otettu muita ja, ja tämä ei ole kovin rakentavaa. No sitten viimeinen kommenttini. Niin minä kysyin komissaari Reeniltä, kun hän tuli. E, kyllähän tätä demokratiavaietta voidaan monella tavalla poistaa. Eräissä maissa on hyvin paljon huolia huolia, mutta ei ole tässä perussopimuksessa sellaisia menettelyjä, jotka antaisivat mahdollisuuden jonkun maan vetäytyä euroalueesta. Ja näin ollen euro ei olekaan kovin houkutteleva yhtäkkiä. Uusia kysymyksiä herää puhutaan euromaista ja ei-euromaista. Suurin osa eh, maista kuuluu Euroopan unioniin, hyvin, tai ne maat Euroopan unionissa, jotka eivät ole eurossa mukana, niin eivät sinne enää haluakaan, koska se ei enää ole houkutteleva. Jos se politiikka muutu, niin pitää, pitää, pitää sitten käydä muuttamaan perustan, perussopimuksia jotta asiat tulevat hoidetuksi. Kansalaisten täytyy olla tässä mukana, heidän, niiden täytyy osallistua, koska kriisin painohan tuntuu kansalaisten harteilla. Kiitos. Okay, um, Mrs. Frere, I have you on my list. I just want... Rova Flair, olette minun listalla, mutta haluan teidän huomenna kiinnittää siihen, että meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Äänestämme siitä maanantaina me olemme keskustelleet jo paljon, jos niin voisitte puhua lyhyesti, se olisi hyvä. Obrigada, eu serei muito breve. Gustavo apenas tocar... Kiitoksia, puhun hyvin lyhyesti. Itse asiassa minulla on vain kaksi asiaa sanottavana, niin julkisesti olen sanonut, että en tue enkä ole innostunut mistään perussopimuksen muutoksesta tällä hetkellä ensinnäkin, koska en usko, että me olemme nykyiset toimielinten mahdollisuudet käyttäneet täysin hyväksemme. Tämä on yksi asia ja toisekseen siksi, että tällä hetkellä ei ole selkeää minkälaista perussopimuksen muutosta me saisimme tästä prosessista aikaiseksi. Kuitenkin haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentin pitäisi ainakin antaa oma määritelmänsä kaikista ajatuksista tai ohje nuorista tai mitä tulee mahdollisiin perussopimuksen muutoksiin. On hyvin tärkeää, että poliittiset ryhmät ovat tästä samaa mieltä ja olen hyvin mielissäni, kun kuulin herra Gusesin mielipiteen on paljon toiveita, että saamme tämän konsensuksen aikaan. Sitten toisekseen, mitä tulee Parlamentin on tärkeää korostaa meidän rooliamme, mutta parlamentin instituutiona pitäisi myöskin olla sellainen, että sitä kunnioitetaan. Meillä on laaja konsensus, mitä tulee makroekonomisen epätasapainon määrittelemiseen. Te tiedätte, että tämä on teksti, joka hyväksyttiin samaan aikaan kuin Sixpack. Ja haluaisin myöskin tietää, onko parlamentti erityisesti tämä valiokunta seuraamassa tätä kysymystä. Kuinka me seuraamme sitä, mitä on päätetty Ekofinissa tänään ja huomenna on huhuja, jotka kiertelevät. Vaikuttaa siltä, että tiettyjä ajatuksia – määriteltäisiin uudestaan sellaisia, joilla oli par- kannatusta parlamentista ja joista me saimme kahden toimielimen välillä jo sopimuksen aikaan. Eli minä ehdottaisin, että valiokunta seuraa hyvin läheisesti sitä, mitä tänään ja huomenna tapahtuu kokouksissa. Erityisesti mitä tulee kilpailukyky kysymykseen miten neuvosto tulkitsee sitä, mitä me olemme päättäneet. He käyvät vuoropuhelua komission kanssa, mutta eivät meidän kanssamme. Eli meidän pitää seurata, kuinka he käsittelevät sitä, mitä me olemme päättäneet makrotaloudellisesta epätasapainosta. Um, okay, thank you. And Pervanche. Kiitoksia. Pervanche, haluatteko vielä ihan lyhyen puheenvuoron? Me olemme hiukan aikataulusta jäljessä. Kiitoksia kollegat. Minä kuulin paljon huomioita. Sanon vielä yhden asian, mitä tulee yhteispäätösmenettelyyn. Se on kaikkein tärkein päätös, jonka me teemme, jos seuraamme minun ehdotuksiani. Tietenkin klassinen yhteispäätösmenettely tällaisessa tapauksessa ei tule kysymykseen, mutta esimerkiksi talous- ja sosiaalivaliokunnassa olen käyttänyt jo lähestulkoon yhteispäätösmenettelyn kaltaista menettelyä erässä direktiivissä, joka liittyy työllisyyteen. Meillä oli vähän kolmea kuukautta pitempi aikataulu. Eli uskon, että jos hyvää tahtoa löytyy, me pystymme tämän tekemään ja näin pystymme parantamaan asioita. Tämä tekee meille pakolliseksi muuttaa toimintatapojamme jonkin verran mutta uskon, että meidän kunnianhimomme ja tämä nykyinen tilanne vaatii sitä. Okay, well, thank you very much. And I just Kiitoksia. Muistuttaisin, että äänestys on sitten Strasbourgin maanantaina valiokunnassa. Kiitoksia kaikille puheenvuoroista. Ja sitten vielä kollegani Jugus, joka hoitaa tämän viimeisen kohdan minun täytyy ikävä kyllä myöskin lähteä. Ja se koskee EUn yritysten hallinnointia, ja ohjausjärjestelmää koskevaa kehystä. Esittelijä Fox nyt ei ole täällä, mutta ilmeisesti te puhutte hänen nimissään. Onko näin? Kiitoksia. Uh, the train of Mr. Fox is uh, running... Uh... Niin Foxin juna on myöhässä ja Fox on junassa, eli luen nyt hänen muistionsa. Ensinnäkin Fox pitää hyvänä sitä, että komissio on laatinut vihreän kirjan EUn yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Rahoituskriisin jälkeen oli selvää, että sääntelyä ja muutoksia tarvittiin markkinoillamme ja yrityksissämme. Mutta tämä muutoksen pitää olla suhteellinen. Kun mietitään yritysten hallinnointia, meidän täytyy katsoa, miten on toimittu suurten rahoituslaitosten osalta ja miten on sitten kohdattu muita yrityksiä kun hyväksyimme tämän mietinnön aikoinaan, parlamentti aikoinaan korosti, että oikeasuhtaisuuden pitää olla kaiken yrityshallinnoinnin ytimessä, ja se pantiin merkille. Yrityshallintorakenteet eri puolilla EUta ovat hyvin monimuotoisia, ja nyt näitä rakenteita pitää säännellä, ja nyt täytyy myöskin huomata, että sama ratkaisu ei olisi hyvä, kun ajatellaan rahoituslaitosten kilpailukykyä. Oikeasuhtaisuuden tunnustaminen on tärkeää. Jos katsotaan, että rahoituslaitosten pitää toimia hyvin korkeiden standardien mukaisesti, niin siitä seuraa, että muut yritykset toimivat joustavammin ja vähemmän rajoittavimmissa puitteissa. Globaalia kilpailukykyä ei saa vahingoittaa eurooppalaisten yritysten osalta liialla sääntelyllä oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltuudet ovat rajallisia ja meidän täytyy keskittyä tiettyihin aloihin. Foxin lähestymistapa on seuraava. Meidän täytyy muistaa, että eri puitteet ovat erilaisia eri yrityksissä ja meidän täytyy selittää sääntelypuitteistoa, jonka mukaan yritys on vastuussa osakkeenomistajille. Hyvien käytänteiden vaihtaminen EU:ssa joka heijastelee uutta tilannetta. Ja osakkeenomistajien roolia on vahvistettava ja heillä pitäisi olla velvollisuus ilmoittaa sääntelijöille, kun yritys poikkeaa säännöistä ilman hyvää syytä. Eurooppalaiset säännöt investointeja ajatellen, tämänhetkisen lainsäädännön uudistaminen, se voisi johtaa lyhytnäköisyyteen näissä asioissa. Fox tekee läheistä yhteistyötä oikeusasioiden valiokunnan esittelijän Bodyn kanssa, ja näin hän varmistaa, että valiokunnan lausunto otetaan huomioon, ja haluaisi kuulla myöskin muiden jäsenten, erityisesti varjoesittelijöiden kantoja. Kiitos. Um, ask... Kiitoksia. Sitten Lappels. Lappels. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, hiszen az... Hyvä puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää kollega Foxia tästä työstä. Minä olen hyvin iloinen siitä, että tämä asia oli esityslistallamme. Minun mielestäni hyvin tärkeä kysymys. Ja se, että kuinka järjestelmää voidaan parantaa, sillä tavalla me voimme tehostaa koko markkinoiden toimintaa. Minä ole lausunnon laatijan kanssa vain eri mieltä. Tämä on tietenkin arka luontoinen kysymys. Eräät asiat liittyvät eh, jäsenmaiden eh, itsemääräämisoikeuteen ja yleisiä sääntöjä, ja sen vuoksi voida laatia. On kuitenkin hyvin harvinaista, että on tällainen kysymys eh, edessämme, jossa myös on tällaista yhteiskunnallista painostusta. Pari asiaa tästä haluaisin ottaa esiin. Kolme tärkeää kysymystä. Ja e, kysymys hallintoneuvostosta, osakkeen omistajista. Ensinnäkin e, hallintoneuvosto tehtävä, sillä on hyvin tärkeä on hyvin tärkeää katsoa tätä koostumusta, mutta on myös hyvin tärkeää miettiä sitä, että pitäisikö tässä olla vähän monipuolisempi lähestymistapa sovellettuna sillä tavalla, että hallinto kuitenkin pienenisi. No sitten ei-listautuneet yritykset. Nämä yritykset, niissähän on hyvin paljon taloudellista potentiaalia – eikä sitä ole täysin vielä säädelty, joten pitäisikö siitä ehkä vielä keskustella tarkemmin tässä mietinnössä. Täällä Fox sanoo, että tässä kodisiin liittyen että jos ei loukata muita markkinoilla toimijoita ja toimijoiden etua, ja miten yritykset voivat sitten kehittyä edelleen, jos valtion kontrolli on suurempaa tai jos ulkopuolista valvontaa suoritetaan. Se täytyy hyvin tarkkaan miettiä ja, ja siihenhän tämä vientintökin suuntautuu. Sitten vihreä kirja ja hallintoneuvoston kokoonpano. E, tämä kysy- ei ole niin, että tämä asia ei olisi tärkeä, mutta se, se vie huomiomme tärkeimmistä asioista sivuun. On tärkeää, että meillä on oikea rakenne ja myöskin tärkeää se, että järjestelmä tulee toimivaksi sillä tavalla, että käytetyt menettelyt ovat hyviä. Ne toimenpiteet, joita me ehdotamme, niin ne ovat tärkeitä ei pidä toimia sillä tavalla, että hallinnollinen taakka kasvaa. Pitää laatia uusi järjestelmä, mutta täällä ei välineitä ole mainittu. Nämä ovat sellaisia asioita, että näitä pitää vielä käsitellä. Ja onnittelen tästä lausunnon laatimisesta. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Itse olen Demorien varjoesittelijä, ja haluaisin kiittää Foxia erinomaisesti, erinomaisista ehdotuksista, ja niistä saadaan aikaan hyvä mietintö. Yrityshallinnon tiettyjä osia pitäisi lähestyä joustavasti ja keskittyä erityisesti pk-yrityksiin. Ja esittelijän huomiot ovat hyviä liittyen siihen, että on otettu huomioon komission ehdotukset, joilla poistettaisiin tämä neljännesvuosittaiset raportointivaatimukset pk-yritysten osalta. Ja myöskin on tärkeää, että nämä käytäntösäänteet ovat tärkeitä. Kun nyt sitten mietitään tätä uutta järjestelmää, se on ehkä hiukan yliarvostettu, mutta se voisi olla hyvä sääntö, mikäli yritykset antavat yksityiskohtaisia selityksiä silloinkin, kun ne aikovat irtautua tästä yrityshallintosäännöstöstä. Vihreässä kirjassa mietitään valvontakokemuksia yrityshallinnosta jäsenvaltioissa, ja siellä on tullut esiin useita puutteita, ja kiinnittäisin huomionne ruotsalaiseen säännöstöön, jonka mukaan yritysten on ilmoitettava, miksi mitä sääntöjä ne eivät ole noudattaneet, ja sitten vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita on käytetty. Ehkä se olisi parempi tapa edetä. Oli hienoa nähdä myöskin vihreässä kirjassa, että yritysten on paljastettava palkkapolitiikkansa ja yksittäisten johtajien palkat. Ja myöskin se, miten osakkeenomistajat ovat äänestäneet palkkakysymyksissä. Ja pitää luoda itsenäisiä palkkatyöryhmiä. Näin voidaan lisätä avoimuutta ja vähentää tehokkuuden ja palkan välistä eroa. Ottaisin mukaan vielä osakkeenomistajat vahvemmin mukaan yrityshallintoon, mukaan lukien äänestysoikeudet. Ja olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi paremmin tunnistaa osakkeenomistajia. Ja lopuksi ehdottaisin tarkistuksia, jotka liittyvät työntekijöiden etuihin, kun ne ovat, he ovat omistajia tähän lisää sitoutumista työhön ja tuottavuutta ja vähentää sosiaalisia jännitteitä. Eli olisi hyvä, että komission jäsenvaltiot vähän laajentaisivat tällaista omistajuutta ehkä kansallisilla verojärjestelyillä. From the green, Sven. Vihreästä vielä Sven. Thank you. Well, um, just replacing... Kiitoksia. Olen tässä varjoisetteen sijalla. Kommentoin muutamia asioita. Eli tässä on nyt tällainen sijaiskokous mennessä. Ihan muutama asia. Selkeästi on olemassa tiettyjä tendenssejä, tietenkin sen periaate, että meillä on preferenssi, kun lainsäädäntö, pehmeä lainsäädäntö ei ole tehokasta, pitää siirtyä kovan lainsäädäntöön. Ja tietenkin Karasin lausunto Imkosta on mielenkiintoinen. Me tukisimme sitä. Se tunnustaa, että finanssikriisi on paljastanut nykyisin hallinnointijärjestelmän tehottomuuden ja tarvitsemme pehmeää lainsäädäntöä täydentävää säätelyä ja valvontaa ja tämän lisäksi myös kansallisella tasolla ja Euroopan unionin tasolla valvontaa. Markkinat eivät ole olleet tehokkaita määrittelemään palkkioiden sopivaa tasoa. Me tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä, sääntöjä ja luodun lisäarvon ja palkkioiden välistä läheisempää sidettä erityisesti pankkisektorilla. Sitten mitä tulee sukupuolten välisen kuiluun erityisesti su- korkeammilla tasoilla. Olemme sitä mieltä, että tehokas, innovoiva lähestymistapa Norjassa on sellainen, että se pitäisi tukea. Ja haluaisimme, että komissio esittää sitovia sääntöjä yritysten korkeimmilla tasoilla esiintyvien sukupuolten kuilujen välillä, koska tämä, tämä ei ole pehmeämpi lainsäädäntö ratkaissut, on olemassa tiettyä epätasapainoisuutta, mikä näyttää siltä, että joka tapauksessa osakkeen omistajilla pitäisi olla enemmän ja vahvempi rooli yrityksissä. Heidän pitäisi olla mukana, kun hallinnoinnista halutaan saada parempaa tässä kysymyksessä, ovat kaikki toimijat, myöskin työntekijät ja kansalaisorganisaatiot. Heidän pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, että heidän pitäisi pystyä arvioimaan, ovatko toimet olleet yrityksen pitkän aikavälin etujen mukaisia, erityisesti suurissa yrityksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajien mukaanottaminen itse asiassa pitkällä aikavälillä olisi heidän etujensa mukaista, ja siksi olemme sitä mieltä, että esittelijän ehdotusten lisäksi pitäisi olla lisäehdotuksia, jotta tämä esitys olisi tasapainoisempi. Kiitoksia. Only two minutes left. Kiitoksia vielä enää kaksi minuuttia, eli Epping ihan lyhyesti vielä tähän loppuun. Niin, voin vain sanoa, että minä kerron eh, herra Foxille nämä kommentit ja Kikolle tosiaankin tässä on miettimisen paikka. Mikroyritysten hallinto ylhäältä päin, jos te haluatte tietää tästä asiasta lisää, niin keskustelkaa herra Foxin kanssa. Kiitoksia sitten vielä aikataulu tämän lausunnon osalta, eli määräaikatarkastelun jättämiselle 15. tätä kuuta puolelta päivin. Tarkistuksia käsitellään 29. marraskuuta, äänestysvaliokunnassa 19. joulukuuta ja sitten päävaliokunnassa tammikuussa ja sitten täysistunto maaliskuun ykköstäykkäri ensi vuonna. Seuraava kokous maanantaina 14. marraskuuta kello 19. Kokous on päättynyt. Kiitos.